So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen am Nachmittag zur Fortsetzung unserer Ausschusssitzung. No niin, tervetuloa tähän valiokuntamme kokoukseen. Minulla on ilo ja kunnia toivottaa tervetulleeksi Espanjan terveysministerin Rova Trinidad Jimenezin. Bei uns zu begrüßen, herzlich willkommen. Tervetuloa arvoisa ministeri tähän Euroopan parlamentin ympäristöasioista vastaavaan valiokuntaan. Terveys, terveydenhuoltopolitiikka on yksi keskeinen painopistealue meidän työskentelyssämme ja Espanja on seuraavan kuuden kuukauden aikana suunnitellut tekemänsä suuriakin tällä saralla ja esityslistallammekin on mietintöjä, lainsäädäntömietintöjä, muitakin tekstejä, jotka liittyvät juuri terveydenhuoltoon. Tervetuloa siis. Me toivo, toimimme hyvin ponnekkaasti ja motivoituneesti terveyspolitiikan alalla ja nyt haluaisinkin antaa teille puheenvuoron. Voitte alustaa keskustelua noin 10 minuutin ajan ja monia monia puheenvuoropyyntöjä on jo esitetty ja teille varmaan halutaan esittää kysymyksiä. Olkapa hyvä. Muchas gracias. Ei, eh, senior. Kiitokset, arvoisa puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin ensinnäkin kiittää lämpimästi teitä siitä, että olen saanut tulla tänne parlamenttiin. Minulle se on suuri kunnia ja olen erittäin iloinen voidessani ensimmäistä kertaa puhua täällä Euroopan parlamentissa, erityisesti ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnassa. Minulla on nyt mahdollisuus esitellä teille Espanjan puheenjohtajakauden suuntaviivoja terveydenhuoltoalalla. Minulla on suuri kunnia ja olen erittäin iloinen eh, ollessani täällä erityisesti siksi, että Espanja on täysin eurooppalainen maa, Eurooppa-myönteinen maa, se on täysin sitoutunut eurooppalaiseen projektiin. Tästä näkökulmasta otamme siis nöyrinä viestikapulan vastaan ja tunnemme vastuuta ja olemme iloisia siitä, että voimme toimia puheenjohtajana. Olemme tietoisia haasteista, jotka ovat edessämme. Ensinnäkin Lissabonin sopimuksen myötä meillä on uusi haasteellinen aikakausi edessämme Euroopan unionissa, mutta me olemme kuitenkin luottavaisin mielin ja uskomme, että voimme viedä eteenpäin hyvin kunnianhimoista ohjelmaa, jonka olemme yhdessä laatineet Belgian ja Unkarin kanssa uuden triojärjestelmän puitteissa. Ja ohjelmamme perustuu solidarisuuteen, vastuullisuuteen ja yhteistoimintaan. Hyvät naiset ja herrat, Espanja puheenjohtajavaltiona haluaa työskennellä vahvan, tehokkaan, integroidumman, solidaarisemman ja vauraamman Euroopan puolesta. Ja nyt mitä sitten tulee terveydenhuoltoon, niin se tarkoittaa, että syvennymme, syvennämme yhteisiä arvoja ja periaatteita, jotka jaamme Euroopan unionissa. Haluamme, että meidän erilaiset terveydenhuoltojärjestelmät vastaisivat yhdessä väestön ja ennen kaikkea potilaiden tarpeisiin. Nämä arvot ja yhteiset periaatteet löytyvät myöskin äh, kesäkuussa 2006 äh, neuvoston antamasta julkilausumasta, ja nämä päätelmät ovat meidän puheenjohtajakautemme tärkeä osa-alue. Toisin sanoen me haluamme äh, tuoda lisäarvoa kaikille niille kysymyksille, joita me pidämme yhdessä tärkeinä eurooppalaisessa terveydenhuollossa. Yleiskattavuus, oike- tasapuolisuus, oikeus, solidaarisuus, haluamme turvallista ja laadukasta terveydenhuoltoa. Kaikki tämä on tärkeää yhteisen terveydenhuoltoalueen rakentamisessa Euroopan unionissa. Me olemme täysin vakuuttuneita siitä, että nämä ovat erittäin hyödyllisiä välineitä yhteisessä terveydenhuoltojärjestelmien kehityksessä Euroopan unionin jäsenvaltioissa aivan erityisesti jos pidämme mielessä ne muutokset, jotka nyt muokkaavat yhteiskuntiamme ja ovat näin tehneet viimeisten vuosikymmenten ajan. Viittaan tässä aivan erityisesti väestön ikääntymiseen. Euroopassa väestö on koko ajan ikäänty, ikääntyneempää, ihmiset vanhenevat hyvin nopeasti ja tämä tuo omat haasteensa. Samalla viittaan myöskin teknologian kehitykseen, tutkimukseen, innovaatioihin, jotka parantavat terveydenhuoltojärjestelmiämme ja koko ajan tekevät sitä tehokkaamman. Ja siksi olemme siis laatineet hyvin kunnianhimoisen ohjelman, joka keskittyy äh, tärkeisiin sosiaalisiin tekijöihin ja haluamme viedä eteenpäin myöskin e-health-ohjelmaa ja myöskin elinluovutukset ja siirrot ovat ohjelmassamme mukana. Haluaisin korostaa Espanjan hallituksen sitoumusta tehdä yhteistyötä kaikkien Euroopan unionin jäsenvaltioiden kanssa rajat ylittävän terveydenhuollon direktiivin puolesta. Itse asiassa äh, tulevien päivien aikana tapaan uuden komissaarin ja yhdessä keskustelemme tästä asiasta ja aloitamme työt uuden direktiivin osalta. Hyvät naiset ja herrat, innovaatio terveydenhuoltoalalla, äh, terveyden sosiaalisten tekijöiden valvonta ja epätasa-arvon poistaminen ovat tärkeitä strategisia tavoitteita Euroopan unionissa. Siksi terveysministerien epävirallinen neuvosto, joka pidetään Madridissa 20, 22. ja 23. päivä huhtikuuta, keskittyy nimenomaan julkisen terveydenhuollon innovaatioihin. Ja sitä edeltää asiantuntijoiden valmistelukonferenssi. Lisäksi olemme kutsuneet koolle ministeritason konferenssin e-health ohjelman tiimoilta. Se pidetään Barcelonassa 15-18. päivä maaliskuuta. Toimimme yhteistyössä komission kanssa. On selvää, että uudet teknologiat ovat avaintekijä innovaation, laadun ja johdonmukaisuuden takaamisessa terveydenhuoltojärjestelmissämme. Olen täysin vakuuttunut siitä, että olemme samoilla linjoilla siitä, että e-health on strateginen väline, jota meidän täytyy käyttää oikein, hyödyntää asianmukaisesti, jotta voimme saada hyödyn kaikesta laadukkaasta terveydenhuollostamme. Mutta jos minun nyt täytyisi korostaa yhtä konkreettista Espanjan puheenjohtajakauden ohjelmaa tällä alalla, niin aivan ilmi selvästi nostaisin esiin uuden eurooppalaisen direktiivin koskien elinluovutusten ja siirtojen laadukkuutta ja turvallisuutta. Se sisältää yhteiset elementimme ja myöskin järjestelyihin liittyvät parhaat käytänteet, joita eri jäsenvaltioissa on kerätty. Ne ovat erittäin tärkeitä lääketieteessä. Espanja haluaa tuoda julki oman kokemuksensa tällä alalla. Meillähän on äh, elin luovutusten ja siirtojen malli. Ja meidän mallissamme korostuvat ne arvot, jotka, jotka mainitsin tuossa alussa, solidaarisuus, oikeudenmukaisuus, kohesio, laatu ja innovaatio. Solidaarisuus ja oikeudenmukaisuus, koska ketään kansalaista ei saa elinluovutusten yhteydessä syrjiä ähm, sosiaalisen alkuperän tai asuinpaikkansa vuoksi. Lisäksi siinä korostuu, mallissamme korostuu kohesio, koska kyse on koordinoidusta järjestelmästä, yhdestä keskusjärjestelmästä, johon kaikki Espanjan alueet osallistuvat. Lisäksi siinä korostuu laatu, koska mallimme tarjoaa kaikissa indikaattoreissa ja järjestelmissä pelkkää laatua Espanjassa. Lisäksi siinä korostuu innovaatio, koska voimme osoittaa tässä mallissamme tekniikan, tutkimuksen ja kehityksen edistymisen. Ja esimerkiksi elinluovutukset elävien henkilöiden välillä tai kasvojen siirrot on huomioitu omassa mallissamme. Se on siis innovatiivinen ja ö, tiedän, että monet teistä ovat olleet kiinnostuneita tästä mallista ja Madridissa 23. päivä maaliskuuta järjestämme konferenssin ö, elinsiirtojen tiimoilta ja olen aivan varma siitä, että me kaikki konferenssin ja yhteistyön myötä saamme nopeasti tämän uuden direktiivin ö, voimaan. Me teemme yhteistyötä mielellämme tässä teidän kanssanne me teemme paljon työtä sopimuksen aikaansaamiseksi ja yhteisen sävelen noutamiseksi, jotta kaikki nuo edellä mainitsemani arvot ovat myöskin mukana tässä paketissa. Arvoisat edustajat, nämä olivat strategisia asioita, mutta haluaisin myöskin mainita muutaman muun Espanjan puheenjohtajakauden tärkeän elementin. Ensinnäkin lääkkeiden alalla Espanjan puheenjohtajavaltiona jatkaa edellisten puheenjohtajakausien töitä, eli Tsekin ja Ruotsin aloittamia töitä. Ensinnäkin lainsäädäntöpaketti lääkkeistä, väärännetyt lääkkeet ja farmaseuttisen alan valvontaa vaativat lääkkeet jäivät laitta. Ja me haluamme tässä ensimmäisen puolivuotiskauden aikana 2010 ottaa nämä asiat uudelleen esille. Olemme olleet yhteydessä Euroopan parlamenttiin epävirallisesti ja nämä yhteydenotot ovat olleet erittäin tyydyttäviä. Ja olen täysin vakuuttunut siitä, että yhteistyöllä saavutamme hyvät tekstit, jotka huomioivat lääkkeiden turvallisuuden, joka onkin kaikkein tärkein asia tässä yhteydessä. Toiseksi sitten elintarviketurvallisuuden alalla Espanja puheenjohtajakaudellaan tulee keskittymään aivan erityisesti säädösohjelman luomiseen, joka koskee aivan erityisesti kuluttajatietoa ja uusia elintarvikkeita. Tässähän Ruotsi teki jo esimerkillistä työtä. Lisäksi haluamme viedä eteenpäin eurooppalaista strategiaa liittyen ravintoon, ylipainoon ja niin edelleen, lähinnä komission 2007 vuoden valkoisen kirjan mukaisesti. Tämän parlamentin päätöslauselma sydän- ja verisuonitautien ennaltaehkäisemiseksi on meillä myöskin pohja-asiakirjana, ja me tulemme tekemään ehdotuksen suolan kulutuksen vähentämiseksi ja terveyden edistämiseksi. No sitten kolmanneksi haluamme edistää kliinistä erinomaisuutta ja myöskin terveydenhuollon jatkuvuutta. Me tiedämme, että krooniset sairaudet ovat niitä, jotka askarruttavat erittäin paljon Euroopan unionissa. Ja meidän tavoitteemme on ottaa käyttöön parhaat käytänteet. Ja tiedämme, että monilla perheillä on ongelmia kroonisten sairauksien kanssa. Ja yhdessä, jos otamme parhaat käytänteet käyttöön, niin voimme edistää terveyttä Euroopan unionissa. Lopuksi meillä on koko joukko toimia, joilla haluamme parantaa potilaiden turvallisuutta, esimerkiksi terveydenhuolto apuohjelma ja lisäksi ohjelma taistelussa AIDSia vastaan. Hyvät edustajat, meillä on siis kunnianhimoinen ohjelma. Se on täynnä toimia ja kokouksia. Ohjelmamme on hyvin kunnianhimoinen, koska me näemme Euroopan innovatiivisena ja edistyneenä Eurooppana, joka on valmis tulevaisuuden haasteisiin ja jonka keskeinen arvo on tasa-arvo hyvinvoinnissa ja myöskin tasapuolisuus ja oikeus kaikille kansalaisille. Siksi toivomme, että voimme tehdä hyvin tiivistä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa ja tämä on ainutlaatuinen mahdollisuus uuden Lissabonin sopimuksen myötä toimia aivan uudella tavalla, tehokkaalla tavalla, jolla on merkitystä Euroopan unionin kansalaisille. Tämä on meidän lopullinen päätavoitteemme ja olen aivan vakuuttunut siitä, että te, jotka edustatte 500 miljoonaa eurooppalaista Euroopan kansalaista, olette samoilla linjoilla kanssani siitä, että näiden arvojen täytyy olla kaikkien toimiemme keskiössä olette tai voitte olla varmoja siitä, että keskustelen kanssanne asioista ja teen mielelläni kanssanne yhteistyötä. Haluan toimia lojaalisti toimielinten kanssa yhteistyössä. Haluaisin kiittää teitä nyt siitä, että kuuntelitte minua ja vastaan mielelläni kaikkiin kysymyksiinne, hyvä puheenjohtaja, joita tällä valiokunnalla on esittävää. Kiitos. Ja, vielen Dank, Frau Minister. Paljon kiitoksia, arvoisa ministeri Jiménez. Kiitokset tästä esityksestä. Olette ensimmäistä kertaa parlamentin valiokunnan vieraana ja hyvin ponnekkaasti esiinnytte täällä. Espanjalla on suuria kunnianhimoja puheenjohtuskauttaan silmällä pitäen ja mitä tulee rajat ylittävään terveydenhuoltoon, on hienoa, että se on teidän ohjelmassanne. Monet eurooppalaiset toivovat saavansa siitä hyötyä, erityisesti ne, jotka asuvat rajaseuduilla ja toivottavasti silläkin saralla pääsemme eteenpäin. Puheenvuoropyyntöjä on esitetty vaikka kuinka monta. Koordinaattorit saavat ensimmäisenä puheenvuoron kolmen minuutin mittaisia sellaisia. Peter Liise ensimmäisenä, olkaapa hyvä. Muchas gracias, señora ministra. Kiitoksia oikein paljon, arvoisa ministeri. Tervetuloa tänne Euroopan parlamenttiin ja nyt jatkan kotimaisella kielellä. Niin ensinnäkin elinsiirroista on erittäin hyvä, että tämä on ohjelmassanne. Te olette sekä jalkapallossa että myöskin elinsiirtojen saralla Euroopan mestaria. Me voimme varmaankin teiltä oppia hyvin paljon. Pari erityistä huomiota siihen liittyen, kun katsotaan artiklaa 18 ja te tiedätte, että meidän esittelemme ehdottaa siihen liittyen tarkastusta. Me tietenkin haluamme olla yhtä hyvä kuin Espanja, mutta niin kuin jalkapallossa, niin meidänkään ei tarvitse aina käyttää samoja kuvioita kuin Espanja. Hyviä käytänteitä, jotka ovat parannettavissa, on olemassa kaikkialla Euroopassa ja niistä ei haluta luopua. Ja on hyvä, että neuvostossa epävirallisissa asiakirjoissa viittaatte jo siihen mahdollisuuden, että artikla 18 voidaan muuttaa. Vähän kriittisempi on keskustelu artikloista 13.15 direktiivistä koskien elinsiirtoja. Kyse on näistä maksuttomista siirroista ja oikeudellinen yksikkö epäilee hiukan tätä komission ehdotuksen vedenpitävyyttä ja toivoisin, että jatkatte komission linjauks, linjausten mukaan. Sitä komissio, parlamenttikin on aina tukenut ja Parlamentilla ja komissiolla on omat oikeudelliset yksiköt ja niillä on eri näkemys kuin neuvoston oikeudellisella yksiköllä. Tietenkään me emme saa puuttua kansallisiin toimiin, mutta kriittisesti meidän täytyy tietenkin tarkastella näitä kysymyksiä. Tässä kriittisessä oikeudellisen yksikön kommentissa sanotaan, että eli ja yksityisyys ei meitä paljon kiinnostaa, On tietenkin selvää, että Tämä on yksi terveydenhuollon osa-alue, mutta me emme voi sanoa, että direktiivi toimii, jos elin on kunnossa, mutta potilas kuolee. Eli kyse on myöskin terveydellisistä seikoista, eikä ainoastaan juridista seikoista, jota käsitellään vain ainoastaan kansallisella tasolla, joten pitäkää kiinni tästä komission linjauksesta ja siitä, mitä teidän asiantuntijanne ovat teille sanoneet. Mitä tulee sitten potilaiden oikeuksiin, niin sanoitte, että haluatte vahvan Euroopan. No, teidän pitää muuttaa kantaanne. Jos te pidätte kiinni omasta kannastanne, niin se ei johda kyllä toivottuun lopputulokseen puheenjohtajuuskauden suhteen. Ja sitten mitä tulee tähän farmapakettiin, meilläkin on eri näkemyksiä tähän tiedottamispolitiikkaan liittyen. Meidän täytyy toimia rakentavassa hengessä, eli miten voimme tiedottaa potilaita. Meidän ei tulisi heti kättelyssä aina hylätä ehdotuksia, mutta jos jotain ehdotamme, niin silloin sen pitäisi olla parempi ehdotus kuin tällä hetkellä pöydällä oleva. Kiitoksia. Kiitoksia ja onnittelut näistä erinomaisista Espanjan taidoista. Seuraavana Dagmar Rothbirn. Kiitokset, ministeri Minä olen kuunnellut teitä nyt hyvin mielelläni ja olen sitä mieltä, että se, että te aiotte edistää laadullisesti yhteistä terveydenhuollon aluetta Euroopassa, miellyttää minua. Te nostatte esiin arvot ja sen, että järjestelmämme täytyy vastata potilaiden vaatimuksiin ja haluatte myöskin poistaa epätasa-arvoa. Pidin tästä kovasti. No nyt haluaisin sanoa, että teidän tehtävänne on muuttunut. Te olitte aikaisemmin yksi 27 neuvostossa. Silloin te edustitte äh, oman politiikkaa. Nyt te olette äh, puheenjohtajana ja teidän täytyy olla nyt tällainen sovitteleva, yhdistävä henkilö, välittäjä. Ja jos nyt ajattelen, kuinka Espanja on käyttäytynyt neuvostossa monien asioiden osalta, niin sehän ei nyt enää käy. Ja tässä haluaisin ottaa esille sellaiset asiat, joissa Espanja ehkä ei ole ihan kärkipäässä. Te nostatte esiin elinluovutukset ja siirrot. Espanjalla on hyviä tilastoja, mutta on kuitenkin asioita, jotka eivät ole teille tärkeitä, mutta muille kyllä. Ja tässä nostaisin esille erityisesti tämän rajat ylittävän terveydenhuollon. Ja minä haluaisin kuulla, kuuluuko tämä teidän prioriteetteihinne. Ja haluaisin myös kuulla, lukeeko tämä ainoastaan paperilla vai aiotteko todella tehdä jotain tämän asian suhteen. Meillä oli ensimmäinen käsittely tästä asiasta 2009 äh, huhtikuussa ja kohta on kulunut vuosi. Te tiedätte, että EU-tuomioistuimelta on päätös, äh, tai päätöksiä, jotka sanovat selkeästi, että potilailla on ö, oikeus liikkua Euroopan unionin sisällä, aivan kuten setelitkin liikkuvat ympäriinsä. Ja teidän täytyisi nyt todella hieman tuoda sisältöä tälle sanomalle. Te puhutte yhteisestä terveydenhuollon alueesta. Me voimme keskustella sitten yksityiskohdista. Minä tiedän, että te tulette sellaisesta maasta, jossa ilmainen lääkäri ei ole aina ollut itsestään selvää. Minä tulen kuitenkin toisesta maasta ja näistä täytyy keskustella. Te olette nyt neuvoston puheenjohtaja, te ette ole nyt enää vain Espanjan edustaja. Siksi todella haluan kuulla teiltä, aiotteko te viedä eteenpäin äh, rajat ylittävää terveydenhuoltoa koskevaa lainsäädäntöä, vai aiotteko te toimia aivan kuten Espanja on toiminut neuvoston istunnoissa, että tämä nyt lakaistaan maton alle? Minä toivon, odotan teiltä erittäin paljon ja toivon, että te tuota minulle pettymystä. Ja, klara Ansprache eines... Selkeä viesti suureen pakettiin liittyen. Tästäkin on keskusteltu täällä ja me toivomme, että niin kuin me, niin tekin pääsette yhteisymmärrykseen. Seuraavana Antonio Pavanova. Thank you, Mr. President. Uh, congratulations. Kiitos puheenjohtaja. Onnittelut ministerille. Te esittelitte todella erinomaisella tavalla ensisijaiset tavoitteenne ja toivoisin, että tässä ammattimaisuudessanne ja kunnianhimoisuudessanne olisitte voinut myöskin yhdistää toimintaan terveysministerit ja komission. Mutta täällähän me olemme vuosia toissijaisuusperiaatteen kanssa painineet, mitä tulee terveysasioihin. Nämä kaikki ovat hyvin tärkeitä arkaluontoisia asioita, kuten oikeus turvallisuuteen, hyvin terveydenhuoltopalveluihin ja muihin, mutta meillä on aina ongelmia, kun pyrimme neuvoston ja jäsenvaltioiden kanssa asioita viemään eteenpäin. Ne pyrkivät niin voimakkaasti suojaamaan kansallisia järjestelmiä vastoin potilaiden odotuksia. Kysymykseni kuuluukin, että miten te aiotte saada kolleganne terveys, muiden valtioiden terveysministerit vakuuttuneiksi siitä, että rajat ylittävää terveydenhuoltoa koskevaa direktiiviä voidaan viedä eteenpäin? Ja minkälaista lainsäädäntöä haluaisitte edistää, kun puhutaan laadusta ja turvallisuudesta? Oletteko jo käynnistäneet, käynnistänyt neuvottelut alustavasti ja luuletteko saavanne tähän tukea myöskin tulevilta puheenjohtajavaltiolta Belgialta ja Unkarilta, koska ongelmahan liittyy koko hallitukseen minä todella onnittelen teitä ja toivotan teille paljon onnea ja menestystä, mutta teillä on vain kuusi kuukautta aikaa ja olisi hyvä katsoa, että mikä on EU-tasolla saavutettavissa, kun tavoitteet ovat näin kunnianhimoisia. Kiitos. Kiitoksia seuraavana Karl Schlüter. Eh, eh, Kiitos puheenjohtaja tästä erinomaisesta esittelystä. Muutama asia kuitenkin huolestuttaa minua. Ensinnäkin avoimuuden lisääminen. Tässä lääkepaketissa kyseessä olevista lääkkeiden haittavaikutusten tiedottamisesta. Se koskee kuluttajia ja potilaita, mutta heidän on tällä hetkellä hyvin vaikea saada tietoa lääkealan yrityksiltä. Minä haluaisinkin tietää, että millä tavalla ympäristöministerit ja terveysministerit ovat yhteydessä toisiinsa näissä asioissa. On hyvin paljon maita, jotka eivät ole vielä kovin tyytyväisiä vaarallisia aineita koskevaan määritelmään. Kun on kyse ympäristöasioista ja lääkkeistä, niin pitäisi kuitenkin ottaa huomioon tietyt menettelyt, juuri hyväksyntämenettelyt siinä ympäristö- ja terveyskysymykset ovat sidoksissa selvästi toisiinsa. Ja muun muassa teollisuusministerit ja teollisuudesta vastaava komission jäsen ovat koristanut. On tärkeää korostaa ennaltaehkäisyä, jotta kansanterveys voitaisiin taata. Ja haluaisin tietää, miten ympäristöministerit ja terveysministerit tekevät yhteistyötä keskenään ja haluaisinkin teiltä kommenttia tähän on hyvin paljon asioita, jotka liittyvät toisiinsa teollisuuden, ympäristön sekä terveyden alalla. Sitten kun ajatellaan suolankulutusta koskevaa aloitetta, parlamentissa on tehty tästä suolan vähentämistä koskevasta aloitteesta. Tätä on tutkittu myöskin parlamentissa. Ja toimenpiteistä toimenpiteiden pitäisi olla paljon tehokkaampia, jos sydän- ja verisuonitauteja aiotaan ehkäistä. Haluaisinkin näin ollen tästä tietää, aiotteko te neuvostossa palata tähän kysymykseen? Danke. Die nächste Rednerin ist Marisa Matias. Kiitoksia seuraavana kollega Marisa Matias. Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, muito bem-vinda, senhora Ministra. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Alkuun toivottaisin ministerivieraamme tervetulleeksi. Suurella tyytyväisyydellä kuuntelin tätä teidän alustuspuheenvuoronne. Olen tyytyväinen esittämiin painopistealueisiin ja mitä tulee näihin sosiaalisiin parametreihin terveydenhuoltoalalla, niin niihin liittyen olen erityisen tyytyväinen, eli että aiotte ottaa ne hoitavaksi. Sanoitte, että yksi painopistealue tulee olemaan farmapaketti. Erityisesti kiinnitätte huomiota lääkeväärennöksiin ja lääketurvatoimintaan. Minä vastaan täällä mietinnön laatimisesta aiheesta väärennetyt lääkkeet ja me olemme aloittaneet jo konsultaatiot ja en ole täysin varma vielä siitä, mikä on neuvoston kanta aiheeseen liittyen. Ja nyt kysyisinkin teiltä, että mistä oikein on kyse? Onko kyse siitä, että internetin välityksellä tapahtuva lääkeaineiden kauppa otettaisiin soveltamisalan piiriin, sillä juuri internetin välityksellä Euroopan unionissa myydään erittäin paljon väärinnettyjä lääkevalmisteita. Viittasitte myöskin kroonisiin sairauksiin. Suurempi elinjään odote. Yksi krooninen sairaus, joka ei liity tähän suoraan, on diabetes. 32 miljoonaa diabetikko on jo olemassa, eli 8 prosenttia koko EUn kansalaisista tai väestöstä. Ja on jäsenvaltiota, joissa ei ole minkäänlaisia kohdennettuja diabeteksen vastaisia ohjelmia. Ehkäpä voisitte tähän liittyen kertoa meille vähän enemmän, mitä aiotte peikautenne aikana tekemään. Kiitoksia seuraavana François Grostet. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa ministeri, haluaisin palata erääseen itselleni hyvin tärkeään asiaan. Itse toimin esittelijänä rajat ylittäviä terveyspalveluita koskevassa direktiivissä. Monet kollegat tähän jo ovat viitanneetkin. Me tiedämme kuitenkin, miten kielteisesti Espanja toimi tässä asiassa joulukuussa. Nimittäin Espanja nimenomaan vastusti koko aloitetta ja Espanja kampanjoi sen puolesta, että jotkut jäsenvaltiot lähtisivät teidän kelkkaanne ja tällä tavalla onnistuttiin sitten saamaan, onnistuttiin kaatamaan koko sopimus, jota me olimme odottaneet. Puheenvuoronne alussa sanoitte, että te haluatte direktiivistä päästä yksimielisyyteen ja niin edelleen, mutta minä en oikein tiedä, miten te yksimielisyyteen tässä oikein pyritte, jos kerran olette sitä vastustanut aikaisemmin. Voimmeko me luottaa teihin, kun sanotte, että aiotte tehdä kaikkenne, jotta yksimielisyys saataisiin aikaiseksi? Olisi vähän tarpeen täsmentää näitä asioita. Yksi kollega tämän palauttikin mieliin. Direktiivissä on niin sanottu amina, minima lähestymistapa, ja siinä noudatetaan tuomioistuimen oikeuskäytäntöä. Me emme pyytäneet yhtään sen enempää, mutta parlamentti haluaisi, että me toimimme lainsäätäjänä eikä mikään tuomioistuin. Joten meidän mielestämme oli järkevää ehdottaa direktiiviin sellaisia asioita, joista mahdollisimman pitkälle päästään yksimielisyyteen, ja te sitten estitte tämän kaiken. Minä siis haluaisin ja toivoisin, että te kerrotte, mitä konkreettisesti aiotte tehdä. Emme me tässä tarvitse mitään suuria sanoja, vaan me haluamme konkreettisesti tietää, mitä aiotte tehdä, jotta tätä tekstiä voidaan ruveta uudelleen käsittelemään. Mehän joudumme muuten odottamaan Belgian puheenjohtajakautta, jotta on edes jotain toivoa päästä eteenpäin tässä asiassa. Tämä on tärkeä Euroopan parlamentille, mutta myös kaikille potilaille. Dankeschön. Äh, Kiitos. Seuraavana kollega Piriljo ja sitten ministerille annetaan vastausmahdollisuus. Gracias, señor presidente. Kiitokset puheenjohtaja. Hyvä ministeri, haluan kiittää teitä esityksenne selkeydestä ja kannustan teitä jatkamaan tällä linjalla ja haluan sen verran kuitenkin korjata, että tämä terveydenhuoltoon kaikkien oikeus. Ja te viittasitte erittäin tärkeisiin kysymyksiin, esimerkiksi elinluovutuksiin ja elinsiirtoihin, ja korostitte äh, tässä äh, niiden äh, tasapuolisuutta. No, teidän mielipiteenne eurooppalaista elinsiirtokortista. No, haluaisin kuulla mielipiteenne. Ja sitten toisaalta te muutamassa kohdin viittasitte Espanjan puheenjohtajakauden painopistealueisiin ja innovatiivisiin toimiin. Haluaisin kiittää teitä tästä erittäin tiivistä ja hyvästä esityksestä. Ja, eine Menge Fragen. Sie... Niin, paljon kysymyksiä on esitetty, joten olkapa hyvä, arvoisa ministeri. Muchas gracias. Kiitokset, hyvä puheenjohtaja, ja kiitokset, hyvät naiset ja herrat, arvoisat edustajat. Kiitos näistä kaikista kysymyksistä. Ensinnäkin haluaisin ihan yleisesti ottaen antaa yhden selvennyksen. Espanja on puheenjohtajavaltiot tällä hetkellä Euroopan unionissa. Me olemme hyvin tietoisia tehtävästämme Euroopan unionissa. Olemme myöskin täysin tietoisia siitä, mikä on meidän ö, asemamme ja tehtävämme kussakin työssä. Toivon, että arvostatte työtämme. Me tarvitsemme halukkuutta ja tahtoa kaikilta ö, osallistujilta me teemme myöskin yhteistyötä Trion puitteissa Belgian ja Unkarin kanssa ja myös muiden jäsenvaltioiden kanssa toimimme yhteistyössä. Me siis koordinoimme yhdessä näitä eurooppalaisia poliitikkoja. Toiseksi, ja vastaan joihinkin esittämiin kysymyksiin. No ensinnäkin tähän rajat ylittävään terveydenhuollon direktiiviin, kun kerroin ensinnäkin puheenvuorossani, että pyrimme sopimuksen suuntaan, niin tarkoitan sitä. Espanja on puolustanut omaa kantaansa. Ei se ole ollut sitä, että olisimme olleet direktiiviä vastaan. Me olemme vain puolustaneet tiettyjä periaatteita, me olemme sitä mieltä, että terveydenhuolto on julkinen hyödyke, se ei ole mikä tahansa kaupattava tavara. Ja me haluamme taata potilaiden turvallisuuden ja toisaalta myöskin rajat ylittävän terveydenhuollon laadun. No mitä se sitten tarkoittaa? Me haluaisimme valtuutuksen terveydenhuollolle, jotta eh, henkilöt voivat lääketieteellisistä syistä valita palveluntarjoajan ja toisaalta myöskin eh, luotettavan laadukkaan palveluntarjoajan. Ja me haluaisimme siis, että nämä palveluntarjoajat kuuluvat myöskin eh, maan sisäiseen terveydenhuoltojärjestelmään. No sitten toisaalta haluamme hieman enemmän kunnianhimoa tähän järjestelyyn. Me ymmärsimme, että aikaisemmassa ehdotuksessa neuvostossa ehdotettiin jotain sellaista, joka oikeastaan oli jo olemassa olevissa asetuksissa. Me haluamme olla kunnianhimoisia. Jos kerran laadimme jonkun sopimuksen, niin laaditaan sitten kunnianhimoisempi Ähm, asiakirja. Ja rakentavassa hengessä, yhteistyön hengessä haluamme viedä tätä asiaa eteenpäin. Haluamme olla ennen kaikkea kunnianhimoisia, tuottaa laatua ja turvallisuutta kaikille potilaille. Terveydenhuolto on julkista palvelua ja me haluamme työskennellä tähän suuntaan, aiomme työskennellä tähän suuntaan ja aiomme myöskin keskustella uuden komissaarin kanssa ja pyytää hänen mielipidetään tästä asiasta. No sitten toiseksi tähän elinluovutus- ja elinsiirtoasiaan. Me puolustamme sitä, että elinluovutukset ovat ilmaisia. Ja me haluamme myöskin, että ne ovat turvallisia äh, elin, elimen saajalle. Me haluamme varmistaa, että äh, luovutukset tapahtuvat vapaaehtoisesti ja turvallisuuden hengessä. Tässä äh, asiassa on edistytty aika paljon. Työ on ollut erittäin hyvää ja on todella kannattavaa rakentaa jo tehdylle pohjalle ja parantaa näin tasapuolisuutta ja äh, turvallisuutta. No sitten tämä lääkepaketti. On selvää, että lääkepaketissa olemme edistyneet erittäin paljon, erityisesti mitä tulee väärännettyihin lääkkeisiin ja niihin, jotka vaativat farmaseuttista valvontaa. Vielä ei ole päästy sopimukseen kuluttajalle tiedottamisesta, joten ö, työskentelemme edelleen tämän asian parissa näiden kahden direktiivin tiimoilta väärännetyt lääkkeet ja sitten toisaalta ne, jotka vaativat farmaseuttista valvontaa. Meillä on ollut mahdollisuus saavuttaa erittäin hyvää edistystä viime aikoina ja on erittäin tärkeää jatkaa samalla tiellä. No sitten avoimuus. Me olemme samalla linjoilla tässä asiassa. Tarvitsemme lisää avoimuutta kuluttajille. Kuluttajien täytyy tietää lääkkeiden mahdollisista riskeistä. Se kaikki tuo enemmän turvallisuutta kuluttajille ja siksi se on hyvä asia ja tärkeää. No sitten tämä suolaan liittyvä aloite. Tänään pidettiin kokous, jossa kaikki jäsenvaltiot olivat kutakuinkin samoilla linjoilla tästä asiasta, joten uskon, että neuvosto kesäkuussa hyväksyy tämän suolan kulutuksen vähentämistä koskevan aloitteen ja sitä myötä myöskin edistää sydän- ja verisuoni tautien ennaltaehkäisyä. No sitten nämä öö, muutogeenit, niin me kuulemme tieteellistä foorumia tämän asian tiimoilta. Ja sitten aivan lopuksi, toivon, että vastaan tässä nyt kaikkiin kysymyksiin, niin puheenjohtaja tulee työstämään Ruotsin aloitetta ja me haluaisimme tämän e-health-asian mahdollisimman nopeasti käyttöön. Siitä Ruotsi teki oikein hyvää työtä ja me jatkamme sillä samalla linjalla. Tarvitsemme tässä strategista ja poliittista sitoumusta haluamme, että asiantuntijat ja potilaat tulevat myöskin kuulluiksi. Ja me tietenkin haluamme varmistaa myöskin tietosuojan toteutumisen tässä yhteydessä. Joka tapauksessa tämä digitaalinen terveydenhuolto 2010 vuoden jälkeen varmastikin on tot, todellisuutta Euroopassa ja tässä pitää tietenkin huomioida kaikki taloudelliset, työllisyyteen liittyvät ja muut seikat, mutta tosiaankin ministerikonferenssi pidetään Barcelonassa, siellä on myöskin Euroopan komissio edustettuna ja konferenssin aiheita ovat e-health kansalaisille ja e-health kestävyyden puolesta. Tärkeitä aiheita ovat terveydenhuolto ikääntyvässä väestössä esimerkiksi. Ja sitten huomioimme myöskin tässä alhaisen syntyvyyden ja kroonisten sairauksien ennaltaehkäiseminen. Voi olla, että tämä kaikki edistyy oikein myönteisessä hengessä ja pääsemme tässä eteenpäin. Kiitos. Ja, danke, Frau Ministerin. Spanien will ehrgeizig. Paljon kiitoksia, arvoisa ministeri. Espanja aikoo olla rajat ylittävän terveydenhuoltopalveluiden tarjoamisessa kunnianhimoisempi kuin muut. Niin sanoitte, ja te yritätte saada myöskin konsensusta aikaiseksi, ja se kyllä miellyttäisi monia täällä parlamentissa. No niin, nyt aloitamme toisen kierroksen. Kollega Westlund saa ensimmäisenä puheenvuoron. Olkaapa hyvä. Tack så mycket. Jag eh, blir alltid eh, glad när jag hör eh, att någon sätter... Arvoisa puheenjohtaja, kiitos. Olen hyvin iloinen siitä, että aiotte korostaa ongelmia, jotka liittyvät epätasa-arvoon terveydenhuollossa. Ja no, on totta, että on harmillista, että aina ei kaikki saa hoitoa epätasa-arvoisuuden vuoksi. Ja joillain jäsenvaltioilla on enemmän tehtävää kuin toisilla, ja olisi hienoa saada nähdä, mikä on paras järjestelmä, jossa epätasa-arvoisuus voidaan parhaiten estää. Minulla on muutama kysymys. Tämä ei liity tähän tasa-arvoon suoraan, vaan haluaisin ensinnäkin kysyä elintarvikkeita koskevaan tiedotukseen. Mikä tilanne on ministerineuvostossa? Onko sopimus saatu aikaiseksi jo siitä, miten ravintosisällöstä esimerkiksi on ilmoitettava vai onko asia täysin jumissa? Aiotteko mahdollisesti löytää ratkaisun tähän? Kuinka paljon mielipideeroja vielä on? Kuinka pian päätös mahdollisesti saadaan aikaiseksi ministerineuvostossa? Sitten toinen kysymys. Se liittyy mikrobien vast- vastustamiseen tai torjuntaan tai vastustuskykyyn. Se liittyy sekä Eurooppaan että ihan koko maailmaan ja lääkkeitä koskevan vastustuskykyyn. Aiotteko käsitellä tätä asiaa vielä Espanjan puheenjohtajakaudella? Aiotteko vähentää antibioottien käyttöä Euroopassa? Kiitos. Danke, will sich noch jemand? Kiitos. Muita puheenvuoropyyntöjä? Seitsemän puheenvuoropyyntöä on jo listalle kirjattu. Hyvä. Kollega Vukasiewska. E, dziękuję, e, panie minister. Ja nie znam kraju. Kiitoksia, arvoisa ministeri. En tiedä yhtään maata, joka voisi terveydenhuoltosaralla tarjota ideaaleja ratkaisuja. Tiedän, että Ranska on hyvin pitkällä elin siirtojen saralla. Muissa maissa tilanne on toisenlainen, jopa hankala, koska elinluovuttajia ei tahdo oikein löytyä, ei sitten millään. Ja tästäpä syystä kysyisinkin, että mitä aiotte tehdä toteuttaa taakseen sellaisen valistuskampanjan, jotta yhä useammat kansalaiset olisivat valmiita ryhtymään luovuttajaksi. Ja sitten toinen tärkeä seikka. Mitä mieltä te olette tästä flunssa-rokotekampanjasta? Monissa maissa on käytetty tuhottoman paljon rahaa tähän projektiin, mutta kun katsotaan mitä käytännössä saatiin aikaiseksi, niin kyllä täytyy sanoa, että rahaa on pistetty palaamaan aivan suotta. Rahalle olisi löytynyt parempaakin käyttöä. Ja niin kuin kollega Gostetkin jo totesi, tämä kansainvälinen ulottuvuus – Espanja, kuten kotimani Puola ja monet muutkin maat estivät tämän direktiivin voiman astumisen. Eli minkälaisia muutoksia direktiiviin pitäisi tehdä, jotta vihdoinkin saataisiin konsensus jäsenvaltioiden välillä aikaiseksi. Mehän tiedämme, että jokaisella maalla on oma näkemyksensä terveydenhuoltoon liittyen. Tietenkin toivon, että puolalaisilla potilailla olisi uusia oikeuksia, mutta niihin liittyy aina lisäkustannuksia. Nämä ovat usein tois, toisensa pois sulkevia tekijöitä. Mitä olette tästä mieltä? Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana Richard Ziba. Kiitokset puheenjohtaja, hyvä ministeri. Te saitte hyvin konkreettisia kysymyksiä vastattavaksenne eri puolueryhmistä, mutta vastaukset eivät olleet kovinkaan selkeitä. Päinvastoin olen aika hämmentynyt. Olen ymmärtänyt, että neuvosto ei ole valmis panemaan täytäntöön sitä, jonka, tai minkä EU-tuomioistuin on päättänyt – ja tämä rajat ylittävä terveydenhuolto on jäänyt vähän leijumaan. Te sanoitte, että olette tällainen välittäjä, mutta toisaalta nyt teidän kunnianhimomme ei mene liian pitk- tai riittävän pitkälle. Voisitteko nyt konkreettisesti vastata, mitä aloitteita teillä on? Öö, siltä pohjalta, mitä EU-tuomioistuin on päättänyt. Teillä on hyvin kunnianhimoinen ohjelma. No, haluaisin nyt ihan konkreettisesti kuulla, mitä ehdotatte nyt tällä alalla. Me kaikki olemme täällä samoilla linjoilla siitä, että terveydenhuolto on tärkeä asia, eikä terveydenhuolto ole ihan sama kuin mikä tahansa muu tavara, kauppatavara. Mutta kuitenkin on hyvin tärkeää saada tämä asia selvitettyä. Me odotamme nyt konkreettisia parannuksia teiltä. Ja viittaisin siihen, mitä te jo sanoitte, on erittäin paljon eroja sairaaloiden välillä eri maissa, mitä nyt tulee vaikka infektiosairauksiin äh, sairaaloissa. Miksi nykyinen lainsäädäntö ei kykene tuottamaan jonkinlaisia äh, minimistandardeja – No eikö nytkin nykyisestä lainsäädännöstä voisi poimia ne minimistandardit ja äh, sanoa, että nämä ovat Euroopassa ne minimistandardit ja äh, ilmoittaa tämän myös potilaille. Miksi se ei ole mahdollista? No sitten kolmas kysymys, johon kollegakin viittasi. sika-influenssa on juuri oikeastaan takana ja me huomasimme, että eri valtioissa lähestyttiin tätä eri tavalla. Saksassa oli hirveän paljon liikaa näitä rokotteita tilattu ja Itävallassa päätimme, että no, päätetään tilataan tietty määrä ja ne käytetään. Ja tässähän on mahdollista itse asiassa öö, säästää huomattavasti kunnon koordinoinnilla. Ja jos taas toimitaan väärin, niin terveydenhuollolle koituu hirveästi kustannuksia. Ja toivon todella, että te löydätte nyt konkreettisia vastauksia näihin kysymyksiin. 300 No jos Eurooppa olisi tilannut 300 miljoonaa annosta, niin siinäkin varmaan olisi ollut puolet liikaa. No sen verran siitä. Kollega Tremopoulos. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Arvoisa ministeri. Niin, istun täällä takana. Euroopan ympäristövirasto julkaisi hiljattain tutkimuksen, jossa todetaan, että lääkeaineiden hyväksyntämenettely Euroopan unionissa pitäisi huomioida myöskin lääkeaineiden aiheuttamat ympäristölliset haittavaikutukset. Tästäpä syystä lääkkeet pitäisi luokitella lääkeaineen ympäristö- haittavaikutusten mukaisesti. Mitä olette sitä, siitä mieltä? Oletteko sitä mieltä, että ympäristövaikutukset pitäisi huomioida, kun lupia men, myönnetään lääkeaineille? Ja sitten mitä tulee muuntogeenisiin elintarvikkeisiin, tulette varmaankin katsomaan, mitä EFSA on asiasta sanonut. Ja komissaari ehdokas totesi, että hänkin tulee paneutumaan tähän EFSAn selvitykseen. No mitä mieltä olette niistä suhteista, joita on olemassa EFSAn edustajien ja yritysmaailman edustajien välillä? Kymmenen vuoden ajan Espanja on viljellyt geenimanipuloitua maissia ja se on johtanut todistettavasti maaperän happamoitumiseen. Voisitteko sanoa siihen liittyen jotain? Onko teillä tutkimustietoa tähän liittyen? Ei ainoastaan ympäristöllisiin vaikutuksiin nähden, vaan myöskin siihen nähden, minkälaisia vaikutuksia tämä 810 GMO-maissi aiheuttaa maaperälle. Ja sitten H1N1 flunssa. Mikä on Espanjan tilanne? Miten olisi toimittu, jos olisi syntynyt hysteria ja rokotteita ei olisikaan ollut riittävästi saatavilla. Hyvä. Niin ministeri on nyt neuvoston puheenjohtajan ominaisuudessa paikalla eikä Espanjan ministerinä. Mutta tietenkin hän voi vastata niihin kysymyksiin, joihin hän haluaa. Kollega Ajus, olkaa hyvä. Kiitokset puheenjohtaja ja kiitokset ministerille puheenvuorosta ja ohjelmasta. Minulla ei ole mitään vastalauseita se kuulostaa oikein hyvältä ja ö, kunnianhimoiselta. Haluaisin vain esittää muutaman kommentin. Kommenttini liittyvät tähän rajat ylittävään terveydenhuoltoon. Aivan eri, erikseen haluan sanoa, että me olemme kaikki teoriassa samaa mieltä, tarvitaan laadukasta terveydenhuoltoa ja terveydenhuolto kuuluu kaikille ja se on tärkeää, mutta ei se ilmaista ole. Ja minä olen tavannut sidosryhmiä ja tiedän, että kaikilla on sama mielipide. Meillä ei ole samaa laatua kaikissa maissa ja siksi potilaat etsivät terveydenhuoltoa muualta. Mutta kuinka nämä kustannukset sitten jaetaan? Espanjassa meillä on paljon turisteja, jotka tulevat terveydenhuollon takia. Ja en tiedä, ratkaiseeko tämä direktiivi nämä ongelmat. Kuka todella, tai se mikä todella terveydenhuoltoalaa huolestuttaa on se, että kuka ne maksaa, nämä hoidot. Ja sitten elintarviketurvallisuudesta. Espanjassa, me olemme, Euroopassa me olemme erittäin kunnianhimoisia, meillä on erittäin korkeat laatustandardit ja voin sanoa, että elintarviketurvallisuus on Euroopassa huippuluokkaa. Me tuomme alueellemme maataloustuotteita muista maista, jotka eivät täytä näitä korkeita standardeja, emmekä voi estää, että näitä tuotteita tulee alueellemme. Lainsäädäntö ei estä sitä. Voisimmeko me löytää jonkinlaisen mekanismin, Esimerkiksi mm, Espanjassa on yhdysvaltalaisia valvojia ja tarkastajia, jotka valvovat meidän elintarvikkeitamme, mutta Eurooppa ei jostain syystä saa oikein valvottua niitä tuotteita, jotka tulevat omalle alueellemme. Meillä on nyt, me annamme paljon taakkaa ja kustannuksia maanviljelijöille, jotta ne täyttävät nämä kaikki vaatimukset. Kanarian saarilla esimerkiksi ei saa äh, tuottaa tietynlaisia tomaatteja ja silti niitä tuodaan Eurooppaan. Tämä, nämä ovat vain minun huomioita nyt tässä yhteydessä. Danke. Ratvile Kollega Rotkunaite. Ačiū, ponas pirmininkė. Gerbiamą ministrė, dėkui už jūsų e, prioritetų. Arvoisa herra puheenjohtaja, arvoisa ministeri, kiitokset näistä tiedoista prioriteetteihin liittyen. Terveysaspektit kiinnostavat meitä ja kansalaisia. Monia kysymyksiä on tänään esitetty ja nyt haluaisin esittää omani. Komissaariehdokas Dali kertoi kuulemisen aikana, että kuluttajan suojapakettiin tulisi lisätä määräyksiä esimerkiksi lääketurvatoimintaan liittyen. Mitä lisätoimenpiteitä voi sitten mainita, jotta potilaiden oikeudet olisivat vielä paremmin suojattuna? Kiitoksia. Merci, monsieur président, et bienvenue. Michel Rivasi. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa, hyvä ministeri. Haluaisin palata vielä terveyskysymyksiin. Kun tarkastellaan eurooppalaisten terveydentilaa erityisesti teollisuusmaissa, niin voidaan huomata, että sydän- ja verisuonitaudit ja syövät etenevät lähes epidemian lailla. Esimerkiksi Ranskassa syöpään kuolee vuosittain 150 000 henkilöä. On aivan totta, että kun nyt viitataan sikainfluenssaan ja sitten tarkastellaan niitä miljardeja euroja. Ranskassa esimerkiksi 1,2 miljardia euroa, joita on tähän tarkoitukseen syydetty. Ranskassa yli 90 miljoonaa rokoteannosta ostettiin. Ja minä haluaisinkin tietää, mitä mieltä te olette siitä, että valtion rahoja on kaikissa jäsenvaltioissa näin paljon tuhlattu verrattuna moniin muihin ensisijaisiin tavoitteisiin, jotka olisi voitu laittaa tämän edelle. Eikö tästä pitäisi ottaa opiksi? Miten voisimme laatia tämän politiikan uudelleen ja millaisia ratkaisuja te esitätte, jotta politiikka olisi riippumattomampaa kuin WHOn politiikka on ollut? Ja toinen kysymykseni koskee muuntogeenisiä organismeja. Tähän saakka muuntogeeniset organismit eivät kuuluneet teidän vastuualueellenne, mutta nykyään se kuuluu terveysasioihin. Tiedätte, että laboratorioiden pitäisi seurata terveyttä ja nimenomaan sitä, miten GMOt vaikuttavat terveyteen. Esimerkiksi hiireillä tarkastellaan sitä, miten kolmen kuukauden kolmessa kuukaudessa kasvatetut organismit vaikuttavat niiden terveyteen. Tällä tavalla yritetään paremmin saada selville, miten kyseiset organismit vaikuttavat terveyteen. Kiitos. Tja, das waren die Fragen der Kollegen. Siinäpä kollegoiden esittämät kysymykset. Ja nyt uudemman kerran puheenvuoro ministerille. Olkapa hyvä. Muchas gracias. Kiitokset puheenjohtaja. Kiitokset edustajille kysymyksistä. Toivon, että voin vastata kaikkiin kysymyksiin. Aloitan kuluttajille annettavista tiedoista. Olemme sitä mieltä, että asetusehdotus on oikein hyvä ja se määrittelee elintarvikkeiden etiketteen sisältöä ja toisaalta se myöskin nyky- korjaa nykyistä lainsäädäntöä ja parantaa sitä. Se äh, määrittelee kuluttajalle annettavat pakolliset tiedot ja toisaalta myöskin äh, osoittaa vastuut tuotteen sisältämien tietojen kertomisesta. Se on siis erittäin tärkeä ei vain siksi, että se parantaa sisämarkkinoita, se lisää kuluttajien suojaa, mutta se myös parantaa terveyttä, sillä se parantaa mahdollisuuksia tehdä terveellisempi valinta, sillä mitä enemmän on tietoja ja tekee, sitä paremman valinnan kuluttaja voi tehdä. Hän tietää enemmän tuotteista ja sen ravintoaineista. Ruotsi puheenjohtajavaltiona teki oikein hyvää työtä ja me haluamme jatkaa neuvotteluja tällä saralla. Neuvosto on käsitellyt jo puolentoista vuoden ajan tätä asiaa ja uskon, että aivan nopeasti saamme tässä ratkaisun aikaan. Ja Espanja tosiaankin tulee jatkamaan näitä keskusteluja, viemään niitä eteenpäin, jotta saavutamme poliittisen yhteisymmärryksen jo kesäkuun ministerineuvostossa. Ja totta kai parlamenttikin tässä osallistuu näihin töihin. Tärkeää on saada ehdotuksista nyt päätös aikaan. Asiantuntijatkin ovat edistyneet erittäin paljon omissa töissään ja uskon, että tämä ehdotus tulee olemaan erittäin tärkeä. No sitten tämä lääkeresistenssi. Tämä on erittäin tärkeä aihe Euroopan unionissa. Kaikkia se kiinnostaa kaikki jäsenvaltiot työskentelevät yhdessä viraston kanssa ja me pidämme tätä ensisijaisen tärkeänä myös omalla puheenjohtajakaudellamme. No nyt sitten sikainfluenssa. Neuvostossa keskustellaan tästä asiasta, kuten myös lehdistössä, ja kuluttajatkin ovat huolestuneita asiasta. Jotkut esittivät erityisesti tähän liittyviä kysymyksiä. No, sikainfluenssan ilmaantuminen tapahtui samoihin aikoihin, kun minut nimitettiin terveysministeriksi ja saimme ö, tietoa WHOlta ja meille ilmoitettiin myöskin uudet tilastot. Ja parina seuraavana päivänä ö, Meksikossa oli jo parin päivän aikana 60 kuollutta. Ja kahden viikon aikaa sisällä meillä oli Kanadassa, Yhdysvalloissa tartunnan saaneita ja yhtäkkiä niitä oli jo 50 maassa. Ja kahden kuukauden aikana 62 maassa. Erittäin monet saivat tartuntoja. Te muistatte, kuinka äh, sikainfluenssa eteni ja kouluja suljettiin, lastentarhoja suljettiin niin edelleen. No mitä minä haluan sanoa? Haluan sanoa, että virus oli todellinen, se oli uusi, to, uusi sairaus, uusi virus, josta ei oikeastaan tiedetty juuri mitään. Tiedettiin, että se tarttui erittäin helposti. Toisaalta tiedettiin, että kuolleisuus oli 6 prosentin luokkaa ja emme oikeastaan tienneet, mitä, miten se muokkautui ja emme oikein tienneet myöskään, miten se tarttui, että ennen kuin saatiin selville, että se tarttuu myös ihmisten välityksellä ja aikuisten välityksellä. No, joka tapauksessa totta kai tällainen asia huolestuttaa terveydenhuoltoon viranomaisia ja totta kai WHO antoi määräyksiä ja kehotti tekemään tiettyjä päätöksiä. Ja kaikki valtiot tekivät oman lainsäädäntönsä nojalla päätöksiä. Mielestäni terveysviranomaisten ja minun tapauksessani terveysministerin tehtävänä on ryhtyä ennaltaehkäiseviin toimiin ja välttää ö, tartunnat. Ja näin minäkin tein. Me kaikki Euroopan unionissa jaoimme tietoa ja meidän oli pakko ryhtyä toimiin. Me teimme hyviä asioita, me tapasimme, meillä oli terveysministerien kokouksia ja koordinoimme toimia. Ei saa unohtaa, että me päätimme esimerkiksi riskiryhmistä yhdessä. Kaikki tuntuvat hyväksyvän sen tänään, mutta muistan, että ministerit neuvottelivat hyvin tarkkaan siitä, ketä rokotetaan, mitkä olisivat tärkeimmät riskiryhmät ja niin edelleen. Me koordinoimme koko joukon toimia liittyen järjestelyihin. Totta kai nämä rokotteet ovat nyt nousseet tapetille, mutta riskiryhmät kartoitettiin ja laskettiin. Ja lähes kaikki olimme neuvostossa samaa mieltä, että rokottaisimme samat henkilöt kuin kausi-influenssan osalta. Ja kausi-influenssan osalta rokotetaan 30 prosenttia, niin silloin on selvää, että 30 prosenttia rokotetaan myöskin sikainfluenssan osalta. No nyt sitten WHOssa tarkistetaan suosituksia ja määräyksiä – tutkimusten pohjalta. Me odotamme tuloksia, mutta terveysviranomaisena olen sitä mieltä, että on tarkoituksena oli suojella ihmisiä, antaa sellaisia suosituksia, jotka edesauttavat kansalaisten öö, terveyden suojaamista. Ja nyt kuolleisuus onkin ollut pienempi, niin eihän se nyt ole kenenkään syy. Me olemme vain tehneet tehtävämme. Nyt näyttää siltä, että influenssaa aalto on taittumassa. Ja meidän on syytä antaa tutkijoille aikaa tarkastella tilannetta nyt tässä uudessa tilanteessa uudelleen. Joka tapauksessa olen sitä mieltä, että kaikki jäsenvaltiot tekivät tai ryhtyvät niihin toimenpiteisiin, jotka olivat siinä tilanteessa tarpeen. Minun omasta maastani kysyttiin ihan sama, mitä Espanja teki, minä olen täällä puheenjohtajana, mutta kyllä me Espanjassakin toimimme siinä suhteessa, jonka mainitsin. Arvioimme tilanteen oman, oman tilanteemme pohjalta. Ja kyllä tuo hälyttävä tilanne oli ihan perusteltu. Täytyy muistaa nuo muutama päivä, kun tauti puhkesi. Muistakaa, mitä tapahtui Argentiinassa, Meksikossa, Yhdysvalloissa, Japanissa, Kiinassa. On hyvin tärkeää muistella noita päiviä ja palata noihin päiviin. Koska kyllä, nyt voidaan todeta, että ehkäpä tauti nimenomaan ei levinnyt sen kummemmin, koska me ryhdyimme toimiin. No nyt sitten nämä luovutukset, kuinka niitä voidaan lisätä. No, meidän täytyy muistella omia kokemuksiamme. Meillä on erittäin paljon kokemuksia Euroopassa, niitä on kerätty vuosien varrella, olemme ponnistelleet paljon, olemme parantaneet, lisänneet luovutuksia. Me olemme lisänneet luovutuksia siitä huolimatta, että liikennetapaturmat ovat vähentyneet. Luojan kiitos, olemme onnistuneet parantamaan tai lisäämään luovutusten määrää, vaikka liikennekuolemia ei olekaan niin paljon No, toimemme ovat tehostuneet, erityisesti koulutus, asiantuntijoiden kouluttaminen on parantunut. Esimerkiksi mahdolliset potilaat ovat hyviä luovuttajat on voitu seuloa aikaisemmin, asiantuntijat ovat oppineet tunnistamaan tällaiset tapaukset paremmin ja edesauttamaan luovuttamisen tapahtumista. Myöskin esimer- e- erityiset väestöryhmät on huomioitu näissä uusissa toimissa, esimerkiksi siirtolaiset. Nykyisin Espanjassa määrätyt väestöryhmät on pystytty seulomaan luovuttajiksi oman ryhmänsä edustajille. Kaiken kaikkiaan oma mallimme toimii hyvin ja kansalaiset ovat voineet tunnistaa luovutuksiin liittyvän solidaarisuuden ja vapaaehtoisuuden ja laadun. Nämä ovat erittäin tärkeitä asioita ja me joka päivä työskentelemme näiden asioiden parissa. No sitten lääkkeiden ympäristövaikutukset, sekin täytyy pitää mielessä. Meillä on erittäin mielenkiintoisia kokemuksia lääkejäämien käsittelystä. Espanjassa on apteekkien kautta tapahtuva vanhojen lääkkeiden keräysmalli huomioimme ympäristönäkökohdat tässä mallissamme ja toivon, että me kaikki voimme yhdessä liikkua enemmän tähän suuntaan. Meidän täytyy pitää nämä asiat mielessä. Meillä ei ehkä ole riittävästi tietoa virastoilta. Emme ole saaneet riittävästi ehkä tietoa elintarvikeketjuun ö, aiheutuvista vaikutuksista. Euroopassa nämä asiat toimivat melko hyvin ja meillä on varhaishälytysjärjestelmä, enkä ole kuullut, että esimerkiksi elintarvikevaaroihin liittyvä järjestelmä olisi toiminut huonosti. No, tuonnin täytyy aina täyttää tuonnille asetettavat vaatimukset. Tarvitaan tarkastuksia alkuperämaassa. Sitten aivan toinen asia ovat nämä ympäristönäkökohtien huomioimiset. Elintarvikevirasto suorittaa tarkastuksia myös alkuperämaissa ja rajoilla. Totta kai näitäkin toimia täytyy tehostaa ja parantaa. Kahdeksas päivä maaliskuuta seviassa keskustellaan tuonnista ja viennistä nämäkin ovat asioita, jotka täytyy pitää mielessä puheenjohtajakautemme aikana. Vastaisin mielelläni muihinkin kysymyksiin, jos puheenjohtaja sallitte. Vielä näihin rajat ylittäviin terveydenhuoltoasioihin. Haluan tehdä nyt erään asian selväksi. 883 2004 vuodelta ja sitten asetus 987 jo kattavat koko joukon näitä asioita, jotka te mainitsitte. Monet kansalaiset saavat apua jo tämän mainitsemani lainsäädännön pohjalta. Odotus. Asetus 83, artikla 22, odotuslistat, niin siinä se on jo säädetty Esimerkiksi jos on jonossa leikkaukseen tietyn aikaa, niin sen jälkeen voi siirtyä toiseen maahan, jos hoito ei ole tullut. No sitten lisää lainsäädäntöä. Eurooppalainen terveyskortti antaa mahdollisuuden terveydenhuolto ulkomailla artikla 19 asetuksesta 883 esimerkiksi mahdollistaa tämän hätätapauksessa. Kolmanneksi, jos olet asukas tietyssä maassa, asetus 883 artikla 16 mahdollistaa myöskin terveydenhuollon oleskelumaassa. Ja lisäksi, jos viranomainen, vastuuviranomainen antaa, antaa suostumuksensa terveydenhuoltoon ulkomailla, silloinkin se on mahdollista. No sitten potilaiden liikkuvuus ylipäänsä. Täytyy sanoa, että tuomioistuin on jo omissa päätöksissä sanonut lähes tämän kaiken. Haluan sanoa teille erään asian. Minä haluan rajat ylittävälle terveydenhuollolle direktiivin. Sanoin jo, että haluan kunnianhimoisen direktiivin, sellaisen direktiivin, joka kattaa terveydenhuollon kaikissa maissa asianmukaisesti. Viime neuvostossa meille esitettiin ehdotus, joka ei tasapuolisesti olisi tarjonnut kaikille kansalaisille äh, terveyden huoltoa. Se olisi ollut epätasarvoimen, se olisi kattanut ainoastaan alkuperämaan ö, terveydenhuoltopalvelut. Se ei kattanut kaikkia yleisesti, ainoastaan alkuperämaan mukaan. Tämä merkitsee sitä, että korvaus olisi tapahtunut vain alkuperämaan mukaan, ei kattavasti, tasapuolisesti kaikille eurooppalaisille. Se olisi kattanut vain harvinaiset taudit esimerkiksi. Se ei olisi kattanut tasapuolisesti kaikkea. Ei tällaiselle olisi tarvittu minkäänlaista esimerkiksi lääkärin lupa. Potilas olisi voinut tuon ehdotuksen perusteella valita ihan minkä haluaisi ja ihan mistä syystä johtuen. Ei mitään valtuutuksia ja lupia lääkäreiltä, ei lähetteitä, ei olisi ollut ö, laadun ja turvallisuuden takaamista sairaaloille. Ei olisi ollut pakko, pakko olla yleisen eurooppalaisen terveydenhuoltojärjestelmän piirissä. Tässä ei olisi huomioitu riittävästi potilaiden turvallista. Seuraavassa neuvostossa käsittelemme tätä asiaa ja otamme nämä asiat uudelleen esille. Nämä ovat kysymyksiä, joissa täytyy yksinkertaisesti mennä vielä vähän pidemmälle, olla hieman kunnianhimoisempi, jos kerran lähdemme harmonoinnin tielle. Tärkeää on taata vähimmäisvaatimukset, vähimmäispalvelut kaikille Euroopan kansalaisille. Kiitokset puheenjohtaja. Ja, Frau Ministerin, vielen Dank für die Kiitoksia arvoisa ministeri, kiitokset näistä vastauksistanne. Kyllä, vilkasta keskustelua on vielä tulossa seuraavan keskustelun yhteydessä meidän pitäisi vielä selvittää, että mistä keskustelemme ja kuinka kunnianhimoisia olemme. Jos olemme liian kunnianhimoisia, niin silloin emme ehkä pääse kovinkaan pitkälle harmonisoinnin tiellä, vaikka se onkin mielenkiintoinen tavoite, mutta kun katsotaan, että 27 jäsenvaltiota on tätä asiaa soppaa hämmentämässä, niin melkoinen työmaa on edessämme. Te olette siis välittäjä, kunnianhimoinen toimija, ja te tiedätte, että parlamentaarikon sydäntä lähellä tämä asia on, koska miljoonat eurooppalaiset haluavat Euroopan unionin toimista lisäarvoa elämälleen. Ja erityisesti rajaseuduilla vanhat rajat ovat vielä olemassa, eli että meillä ei ole yhtenäistä Eurooppaa, niin kuin kansalaiset toivovat. Mutta siitä vielä keskustelemme tuonempana. Tiedän, että olette valmistautuneet hyvin, te olette olleet jo yhteydessä esittelijään, koordinaattoreihinkin olette olleet yhteydessä, te olette motivoitunut, sen nyt näkee jo päältäpäin. Ja ihminen on kaiken A ja O, sekä potilas että kuluttaja, ja elintarvikkeiden laatu on tärkeä asia, kuten lääkeaineiden turvallisuus ja monet muutkin asiat. Ne ovat teille tärkeitä, minulle tärkeitä ja meille tärkeitä ja toivotaan vielä teille ja koko peikaudelle ne kaikkia onnea ja menestystä. Kiitoksia vielä kerran tästä vierailustanne. I, I, I Okay, goodbye. Okay. Wir kommen zum nächsten Punkt. Näin pääsemme esityslistalla seuraavaan kohtaan. 19. Eli jatkamme aiheesta, josta jo keskustelimme. Elinsiirtoa varten tarkoitettujen ihmiselinen laatu- ja turvallisuusvaatimukset. Esittelijä on käsitellyt tätä hyvinkin seikkaperäisesti. Kollegan nimi on Miroslav Mikolasik ja hän saakin saman tien puheenvuoron. No odotellaan vielä puolisen minuuttia, jotta salissa on taas hiljaisuus. Ja, das war alles sehr interessant und aufregend. No, mielenkiintoista ja jännittävähän tässä oli kuultavana, mutta jos haluatte jatkaa keskusteluja, niin mielellään sitten tulla käytävän puolella. Okei, okay, jetzt können wir okay. Bitte. No niin, eiköhän nyt voida jatkaa. Olkaa hyvä. I would like to take the opportunity to appreciate. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat kollegat, haluaisin lähteä tästä ehdotuksesta, joka perustuu monien vuosien keskusteluihin ja konsultaatioihin. Ku- kuulemistilaisuuksissa, jossa keskusteltiin elinsiirroista ja muista vastaavista kysymyksistä marraskuussa 2009, niin voidaan sanoa, että kaikki olivat tätä lähestymistapaa tukemassa. Alkuun muutama sananen itse ehdotuksesta, ennen kuin otan esille tiettyjä seikkoja, jotka liittyvät esitettyihin tarkistuksiin. Direkt on määräyksen, jolla yritetään varmistaa juuri ihmiselinten elinsiirtoa varten tarkoitettuja elinten korkeaa laatua ja turvallisuutta. Erityisesti keräämistä, hankintaa, säilyttämistä, kuljetusta ja muita vastaavia tekijöitä. Tässä otetaan esille kansallisia laatuohjelmia, jotka liittyvät juuri jäsenvaltiotasolla tapahtuviin elinsiirtoihin. Lisäksi tässä viitataan myöskin hankintaprosesseihin ja ilmoitusjärjestelmiin. Erityistä, erityisesti ollaan kiinnostuneita juuri jäljitettävyyteen ja mitä tulee täytäntöönpanoon, niin täältä löytyy myöskin määräyksiä, jotka liittyvät kansallisiin toimivaltaisiin viranomaisiin. Eurooppalaiset viranomaiset ja yhteistyö kolmansien maiden kanssa. Siihen liittyen voidaan sanoa, että jos halutaan varmistaa Euroopan unionin sisällä riittävä turvallisuuden taso, niin direktiivillä otetaan käyttöön sitovia standardeja, jotka liittyvät juuri tulvar, tulvar, turvallisuuteen ja laatuun elinsiirron saralla. Kun vuoden 2003 direktiivi hyväksyttiin, vuonna 2003 siis, ja 2004 toinen direktiivi, niin tämän nyt esillä olevan direktiivin tarkoituksena on saattaa päätökseen tämä kokonaispaketti, joka liittyy ihmisperäisiin elimiin ja ihmisperäisiin tuotteisiin. Ja tämä asia hyväksyttiin myöskin päätöslauselmassa, joka jonka suuri enemmistö hyväksyi parlamentissa huhtikuussa 2008. Viimeisen 50 vuoden aikana elinsiirrosta on tullut tehokas maailmanlaajuinen järjestelmä, joka parantaa elämänlaatua ja myöskin lisää elinjään odotetta. Ja elinsiirto on eräänlainen mahdollisuus osoittaa yhteiskunnassa tietynlaista solidaarisuutta, mutta Euroopan unionissa elinsiirtojen tarve on kasvanut jatkuvasti nopeammin kuin mitä elimiä olisi tarjolla. Monet potilaat kuolevat juuri elinten puutteiden takia. Eli tämä epätasapainotila saattaa johtaa myöskin tämän järjestelmän kaupallistumiseen ja se taas loukkaa ihmisen perusoikeuksia. Nämä puutteet ovat ne, joihin meidän täytyy paneutua. Monia muitakin on olemassa, jotka liittyvät elinsiirtojärjestelmiin kansallisella tasolla. Yhteistyötä on tehty enenevässä määrin jäsenvaltioiden välillä ja sitä kautta voidaan myöskin lisätä elinsiirtojen määrää, niin se kuitenkin edellyttää myöskin yhteisiä laatu- ja turvallisuusvaatimuksia ja niiden käyttöönottoa. ottoa olen tyytyväinen kolmeen perusperiaatteeseen, jotka tekstissä mainitaan. Ensinnäkin laatu- ja turvallisuusvaatimusten käyttöönotto eurooppalaisella tasolla ja lisäksi elinluovuttajien suoja ja myöskin tiivistetty yhteistyö jäsenvaltioiden välillä. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että elinluovutusta pidetään hyvänä asiana, mutta koska perinteet poikkeavat maasta toiseen, niin kuin maiden järjestelmät, niin jäsenvaltioiden tapa käsitellä tätä asiaa poikkeavat toisistaan. Harmonisointiin tietenkin pyritään juuri laatu- ja turvallisuuden saralla, mutta silti haluaisin korostaa, että direktiivin kautta ei saisi syntyä uutta hallinnollista taakkaa jäsenvaltiotasolla, ja me tarvitsemme myöskin riittävästi pelivaraa jottei nykyisiä hyviä käytänteistä jouduttaisiin luopumaan. Haluaisin korostaa muutamia tärkeitä seikkoja, jotka löytyvät nykyisistä tarkistuksista esitykseeni liittyen. Ensinnäkin meidän yhteinen tavoitteemme on ottaa käyttöön korkeat vaatimukset elinsiirtoon varten tarkoitettujen ihmiselimiin liittyen kaikkialla Euroopan unionissa, jotta voidaan varmistaa ja täytyy varmistaa myöskin parempi yhteistyö jäsenvaltioiden välillä. Jäsenvaltioista löytyy jo toimivia elinsiirtojärjestelmiä ja nämä, näistä pitäisi pystyä myöskin pitämään kiinni. Direktiivin tehtävänä ei ole myöskään ottaa käyttöön vielä tiukempia rajoittavia toimenpiteitä verrattuna siihen, mitä jo tällä hetkellä on käytössä. Meidän täytyy ottaa huomioon kansalliset eroavaisuudet ja näin välttää ongelmien syntymistä jäsenvaltioiden ja yhteisön välillä. Eli meidän täytyy siis pitää kiinni nykyisistä hyvin toimivista järjestelmistä. Ja mitä tulee elinsiirtojen laatuun ja turvallisuuteen, niin meidän täytyy anonyymisyyden periaate korvata jäljitettävyydeltä, jäljitettävyydellä. Jäljitettävyys ja tunnistettavuus, tunnistettavuus ovat erittäin tärkeä, tärkeässä asemassa. Ja tässä pitäisi huomioida sekä luovuttajat että elinten vastaanottajat. Ja meidän täytyy varmistaa, että kaikki tiedot ovat suojattuja silloin, kun kyse on henkilösuojasta, riippumatta siitä, onko kyse elinluovuttajasta vaiko elin vastaanottajasta. Mitä tulee vapaaehtoisiin elinluovutuksiin, niin toteaisin, että olen komission kanssa samaa mieltä siitä, että periaatteellisesti pitäisi sanoa, että elinsiirtojärjestelmän pitäisi perustua vapaaehtoisuuteen, koska tämä ajatus löytyy jo aikaisemmistakin lainsäädäntöteksteistä, joissa puhutaan ihmisperäisistä kudoksista. Elimen pitäisi aina olla maksuton ikään kuin lahja ja, ja kun katsotaan nykyisiä järjestelmiä, me tiedämme, että yhtäältä meidän täytyy katsoa laatu- ja turvallisuustekijöitä ja toisaalta myöskin tätä vapaaehtoisuutta. Jos järjestelmä ei ole vapaaehtoinen tai jos tähän liittyy myöskin jonkinlainen maksu, niin silloin me emme voi taata kaikkia ö, takeita. Esimerkiksi elämänlaadun parantaminen, koska elämänlaadun parantaminen tai henkilön tilanteen parantaminen ei ole kaiken A ja O. Silloin, jos tätä vapaaehtoisuutta ja ei-kaupallisuuden periaatetta vastaan rikotaan, niin silloin olemme hakoteilla, Meidän täytyy todellakin varmistaa, että ettei elinsiirtoon alat syntyä myöskään kaupallista toimintaa tai laitonta kaupankäyntiä. Me tiedämme, että tähän liittyy myöskin eettisiä periaatteita ja ihmisoikeuksiin liittyviä kysymyksiä. kuin ihmisoikeusyleissopimuksessakin sanotaan, juuri vapaaehtoisuus ja ei-kaupallisuus ovat keskeisiä periaatteita elinsiirtojen saralla. Tämä periaate löytyy myöskin perusoikeusasiakirjasta ja se lisättiin myöskin direktiivin 2004 kautta 23 EY ja myöskin vuoden 2002 98 direktiivissä, jossa puhutaan verituotteista ja veriderivaatoista. Nämä kaikki direktiivit perustuvat samaan artiklaan 168 ja monet elinluovuttajat ovat myöskin kudosluovuttajia ja tästäpä syystä meidän ei tulisi käyttää samoja periaatteita, tai meidän tulisi käyttää samoja tiukkoja periaatteita myöskin tässä nykyisessä käsiteltävänä olevassa direktiiviehdotuksessa. Sitten vielä kolmanteen, niin anteeksi neljänteen asiaan, mitä tulee luovuttajan ja vastaanottajan välisen suhteen. Minä haluaisin ottaa käyttöön muutamia tarkistuksia siihen, minkälaisia, minkälainen lupamenettely tähän liittyy ja turvallisuusaspektit. Tarkoituksena on varmistaa, että mahdollinen elävä luovuttaja saa vapaaehtoisesti päättää luovutuksesta ja sitten myöskin pohditaan sitä, että voiko tästä luovutuksesta syntyi esimerkiksi psykologisia ongelmia. Ja lisäksi jälkeenpäin luovuttajaa tulisi auttaa mahdollisen komplikaatio, mahdollisista komplikaatioista johtuen. Ja tästäpä syystä olenkin ottanut käyttöön kompensaatiojärjestelmän, joka on rajattu ainoastaan siihen, että huomioidaan elinluovutukseen liittyvät kustannukset, kuten matkakustannukset, lasten päivähoitokysymykset tai muut asiaan liittyvät kustannukset. Henkilö, joka on elinluovutuksen myötä joutunut kärsimään, niin hänelle pitäisi maksaa selkeä kompensaatio, joka vastaa näitä syntyneitä harmeja. Ja tästäpä syystä haluaisinkin korostaa, että en missään nimessä halua lähteä muuttamaan tätä vapaaehtoisuuden periaatetta, koska kyse on kuitenkin henkilön omasta vapaasta tahdosta. Jotta elinsiirtoprosessi olisi laadukkaampi, niin haluaisin, että muotoilu olisi tietyissä artikloissa vielä selkeämpi ja tarkempi. Tässä on tarkoituksena ottaa huomioon määritelmät liittyen toimivaltaisen viranomaiseen, luovuttajaan, elinsiirron jälkeiseen jaksoon ja muihin termeihin. Ja lopuksi, herra puheenjohtaja, arvoisat kollegat, toteaisin, että parhaiten käytänteiden jakaminen ja tietämyksen levittäminen Euroopan unionin alalla on osoittautunut hyväksi, koska sitä kautta on elinsiirtojen määrää ja elinluovutien määrää saatu lisättyä. Meidän täytyy katsoa, mitkä ovat ne parhaat elinsiirtojärjestelmät ja ottaa niitä enenevässä määrin Euroopassa käyttöön, jotta kaiken kaikkiaan voitaisiin parantaa ihmiselinten laatu- ja turvallisuusvaatimuksia. Arvoisat kollegat, kiitän teitä tarkkaavaisuudestanne ja jään nyt odottamaan suurella mielenkiinnolla jatkokeskustelujamme ja ehdotuksianne tähän ja komission ehdotuksiin liittyen. Kiitoksia. Mikolasik. Kiitoksia kollega Miko Lasik, onnittelut tästä tekstistä ja hienoa, että olette näin ponnekkaasti paneutuneet tähän aihealueeseen. Toivottavasti tämän peikauden aikana tämä asian käsittely saadaan myöskin saatettua loppuun. Kollega Pirelju saa ensimmäisenä puheenvuoron. Olkaapa hyvä. Muchas gracias, señor Kiitokset puheenjohtaja. Direktiivi, jota meille nyt e, esitetään, niin se on tarpeellinen direktiivi ja hyvä pohja. Minä haluaisin e, kiittää tästä työstä ja myöskin kiittää häntä hänen yhteistyöstään kanssani. Me olemme todella pystyneet sen pohjalta keskustelemaan oikein hyvin. Koordinointi on myös toiminut oikein hyvin esittelijöiden välillä ja myöskin äh, Espanja Valtiona on toiminut oikein hyvin yhteistyössä kanssamme. No, tässä perustelu osiossa luetellaan elinluovutusta odottavien määrä ja vaikeudet, joita aiheutuu, kaikki ongelmat, joita tällä hetkellä on. Monissa maissa puuttuu paljon elimiä ja nämä kaikki asiat täytyy ratkaista. No, nämä ovat tuttuja asioita, tarvitaan laadukkaita elinsiirtoja ja esimerkiksi munuaissiirroissa on todettu kustannushyötysuhde selkeästi. No, olen suurilta linjo, suurissa linjoissa samaa mieltä äh, esittelijän kanssa. Tästä asiasta on tärkeää luoda huomattavaa turvaa ihmisen terveydelle, samalla kuitenkin taata elinluovutukset ja elinsiirrot. Tarvitaan eurooppalaista järjestelmää, joka on äh, paremmin saavutettavissa kaikille. Silti meidän täytyy erityistä huomiota kiinnittää joihinkin asioihin. Kävimme siis erittäin hyvää vuoropuhelua ja voimme esittää hyviä tarkistuksia eh, ja saada hyvän lopputuloksen aikaan ensimmäisessä käsittelyssä. 13 ja 15 artiklat esimerkiksi, niissä on äh, tämä elinten luovutuksen maksuttomuus nostettu esiin. Niissä viitataan äh, kustannuksiin ja sitten äh, elävien henkilöiden elinten luovutukset, niitä täytyy, näitä kohtia täytyy myöskin selvittää vielä hieman enemmän. Äh, nämä ovat ehkä joltain osin täydentäviä asioita. Voi olla, että joidenkin elinten osalta äh, on tärkeää saada luovutettua elimet eläviltä henkilöiltä. Nämä ovat tärkeitä asioita ja myöskin eh, niihin liittyy paljon tiedettä ja tutkimusta ja meidän täytyy pohdiskella näitä asioita, jotta saamme tosiaankin aikaan kunnon direktiivin ja siltä pohjalta sitten myöskin toimintaohjelman. Minä henkilökohtaisesti eh, tulen esittämään joitain tarkistuksia tähän liittyen. No sitten äh, luovuttajan tietosuoja on selvää, ettei tässä ole ihan tavanomaisesta äh, tietosuojasta kyse. Sillä vaikka on selvää, että tietoja täytyy aina suojata, niin kyse on kuitenkin lääketieteellisestä asiasta ja äh, tiettyjä tietoja on pakko luovuttaa kuitenkin esimerkiksi lääkärille ja tarvitaan tietoa luovuttajasta, hänen potilashistoriastaan, sairauksistaan ja niin edelleen, kuten myöskin vastaanottajan. Ja voi olla, että nämä asiat saadaan kuitenkin selvitettyä hyvinkin jouhevasti eikä tästä synny suurta kiistaa ja varmastikin eh, ensimmäisessä käsittelyssä tämä saadaan hyväksyttyä. Tässä ei ole suuria pullonkauloja ja kuten sanoin, niin tämä direktiivi kyllä tulee oikein hyvään aikaan. Sitä voidaan vielä pikkusen hioa, mutta kuitenkin on tärkeää, että johdon tasan kappaleita hieman vielä laajennetaan. Tämä direktiivi on siinä samanlainen kuin muutkin direktiivit, että johdantosan kappaleissa kerrotaan se, mitä, mihin pyritään. Ehkäpä niihin täytyy laittaa vielä hieman enemmän sisältöä, sillä elinluovutuksiin ja elinsiirtoihin liittyy hyvin paljon tärkeitä yksityiskohtia. Monet asiantuntijat, lääkärit, hoitohenkilöstö ja niin edelleen lukevat tätä direktiiviä, joten emme saa unohtaa tärkeitä yksityiskohtia ja meidän täytyy tehdä myöskin kaikki pedagogisesti tarvittavat tämän direktiivin osalta. Joka tapauksessa varmastikin saamme aikaan hyvän tuloksen. Olen erittäin kiitollinen kaikista, mitä on tehty tähän asti. Kiitos. Marina Janaku. Kiitoksia seuraavana kollega Jana Kudakis. Um, firstly... Kiitos. Minäkin haluaisin aivan ensiksi onnitella esittelijää tästä kattavasta, kattavasta mietinnöstä, joka, jossa on hyvin paljon asioita mukana. Yhdistyneessä kuningaskunnassa eh, luovuttajien määrä on melko lailla pieni, puhutaan 28 prosentista. Ja ihmiset, jotka kuolevat elinsiirtoa odottaessaan, on merkittävä. Tässä mietinnössä pyritään puuttumaan tiettyihin ongelmiin sitä kautta, että vaatimukset yhdenmukaistetaan kaikissa jäsenvaltioissa. Ja toivon, että tämä todella toteutuu ihmiselinten luovuttamisjärjestelmässä ja että tämä lisäisi myös luovuttajien määrää. Myöskin eh, voidaan itse hoidoissa saavuttaa suurempi luottamus. Sitten sairaudet, jotka liittyvät, jotka mainitaan tarkistuksessa yksitöistä. Vaikka kyse olisikin kuolemanjälkeisestä siirrosta, niin kyse on aina ihmisruumiista tai ihmisen kehosta. Ja tieto, tietosuoja on hyvin tärkeä. Se täytyy todella tasapainottaa ja sen osalta direktiiviä on vahvistettava. Sitten kolmansien, mai, kolmansien maiden elinsiirrot ovat myös hyvin tärkeä asia ja olemme luo, juuri laatimassa toimintasuunnitelmaa. Elinsiirrot tai elinluovutus on yleisesti hyväksyttyä ja tässä kuitenkin päästään pidemmälle. Kiitän jälleen kerran ja onnittelen esittelijää ja toivon, että parlamentti antaa tälle yksimielisesti tukensa. Kyllä, Kiitoksia seuraavana kollega Marisa Matias. Obrigada, senhor presidente. Antes de mais, gostaria também de... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Heti alkuun minäkin haluan kiittää esittelijää tehdystä työstä. Kyse on erittäin tärkeästä kysymyksestä, niin kuin kollegat ovat sanoneet. Ja monilta osin olemme samoilla linjoilla. En sano siihen liittyen mitään sen kummempaa kuin, että työ on tehty huolella ja onnittelut siitä. Yhden asian haluaisin kuitenkin ottaa esille. Meidän tulisi jatkaa keskustelua nimittäin seuraavasta asiasta – anonymiteettiperiaatteen korvaaminen tiukilla luottamuksellisuuden määräyksillä. Elinluovuttajan suojelu on yksi keskeinen periaate. Ja elinten laatu sekä menettelyiden laatu, niidenkin pitää olla tietenkin korkealla tasolla, mutta minä, mitä tulee anonymiteettiin, mielestäni se on yksi perustavaa laatua oleva periaate. Ja minä uskon, että komission ehdotus on toimivampi varmistettaessa anonymiteetti ja linkitettäessä se seurattavuuteen tai jäljitettävyyteen. Mielestäni meidän tulee jatkaa keskusteluja tästä aiheesta ja katsoa, miten, missä saattaisivat piillä nämä erimielisyydet ja pyrkiä sitä kautta myöskin selvittämään nämä ongelmat. Me tarvitsemme tietenkin jonkinlaiset takeet sille, että järjestelmä on jatkossakin läpinäkyvä. Samalla meidän on kuitenkin varmistettava, että vältymme ongelmilta, joita emme missään nimessä haluaisi joutua käsittelemään. Tietenkin meillä voisi olla käytössä tällainen jäljitettävyysjärjestelmä käytössä ilman, että meidän täytyy luopua tästä anonymiteetin periaatteesta. Ehkäpä siitä voitaisiin jatkossa vielä keskustella. Kiitoksia. Ja, Tässä on Kiitoksia siinäpä varjoesittelijät, mikäli olivat nyt paikalla. Esittelijälle ky- esittäisin kysymyksen tarkistuksen 27 liittyen. Aivan oikeutetusti viittaatte siihen, että jäsenvaltioilla on omia järjestelmiä käytössä, jotka toimivat niin, että henkilöt voivat ilmoittautua mahdollisiksi elinluovuttajiksi ja toimivaltaiset viranomaiset kunnioittavat mahdollisen elinluovuttajan toivomusta. Täällä sanotaan competent authorities, toimivaltainen viranomainen. Tämä kuulostaa viranomaistaholta, mutta Saksassa ja muissakin maissa kyse on yksityisen sektorin instituutioita, joita valtiovalta kylläkin valvoo, mutta ne eivät ole valtiovallan alaisuudessa toimivia. Ja ehkä tämä, tämä sanavalinta johtaa kritiikkiin. Ehkäpä meidän tulisi pohtia toisenlaisen terminologian käyttöön, competent bodies tai ö, toimivaltaiset viranomaiset ja tahot, instituutio tai jotain muuta vastaavaa. Jotain pitäisi keksiä, koska muuten tämä kyllä ainakin Saksan kielisissä maissa johtaa ongelmiin. Jos voisit vastata tähän kysymykseen. Sitten kollega Antonia. Uh, actually... Kiitos puheenjohtaja. Minä edustan Redvario-esittelijää, koska hän ei päässyt paikalle ja esitän huomiot tähän Mikolasikin mietintöön. Omasta puolestani haluaisin onnitella kollega Mikolasikia, koska tämä on hyvin arkaluontoinen asia. Tämä on myös hyvin monimutkainen ja tekninen asia. On vaikea löytää oikeaa tasapainoa yleisen tarpeen ja toisaalta sitten lääketieteellisten seikkojen välille. Tämä mietintö on hyvä perusta työllemme ja Alden varjoesittelijä erityisesti tukee sitä, että esittelijä haluaa jo tässä vaiheessa ottaa kaikki poliittiset ryhmät mukaan työhön. Me olemme tyytyväisiä myös siihen, että Mikolasik haluaa lisätä direktiivin joustavuutta ja sitä, että on saatava lopullinen, mahdollisuus sanoa lopullinen sana näistä kriteereistä ja laadusta. Aldelle tärkeitä asioita ovat muun muassa joustavuus ja direktiivin soveltamisala, mutta myöskin erityisviranomaisten toimivaltuudet. Ja on kolme periaatetta, anonyymisuus ja tietosuoja ja elävien luovuttajien ottaminen. Me käsittelemme tässä valiokunnassa terveysasioita ja pyrimme parantamaan potilaiden oikeuksia. Ja tähän täytyy päästä parhaalla mahdollisella tekniikalla. Meidän pitäisi myös jollakin tavalla konkretisoida tällainen EU-laajuinen elinluovutuskortti, jotta se sopii kaikkiin järjestelmiin. Tärkeitä asioita on myöskin se, että otetaan huomioon, että elinsiirrot ovat vielä nuori lääketieteen ala ja on kehitettävä parhaita mahdollisia tekniikkoja, jotta voidaan vähentää riskejä liittyen elinsiirtoihin. Tällaisia ovat muun muassa hylkiminen ja niin edelleen. Ensinnäkin tarkistuksista 1 ja 5, eh, mitä tulee viranomaisiin, eurooppalaisiin järjestöihin, erityisesti 22 artiklaan liittyen, niin on todellakin tutkittava, miten pitkälle direktiivi mahdollistaa jäsenvaltioiden menevän omassa lainsäädännössään ja varmaankin esitämme tarkistuksen 22 artiklaan. Se liittyy siis tähän yhteistyöhön. Tuemme Mikolaasikia siinä, että pyritään laajentamaan tarkistuksissa 5 ja 41 tätä soveltamisalaa. Ja hyvin tärkeää on myös kiinnittää huomiota hoitoon. 13 artiklassa sanotaan, että ihmiselinten luovuttamisen täytyy perustua vapaaehtoisuuteen ja siitä ei saa maksaa. Ja 2008 Adamun mietinnössä sanottiin, että parlamentin täytyy määritellä ehdot jois, tai tilanteet, joissa ehkä voitaisiin maksaa jotakin korvauksia. Me puhumme tässä nyt vain sosiaalisista tai lääketieteellisistä korvauksista. Tässä ei puhuta siitä, että saa palkkaa luovuttajaksi ryhtymisestä. Ja Alde haluaisi tässä kohtaa pitäytyä kompromississa, joka 2008 vuonna saatiin aikaiseksi kohdassa, erityisesti sen kohdassa 22. Siinä parilla ehdotti tiettyä sanamuotoa myöskin omassa mietinnössään kohdassa 12. Ja tarkistukset 25 ja 22 koskevat samaa asiaa, ne voisi yhdistää. Emme, me vaadimme tietynlaista, emme siis palkkaa vaadi, vaan tietynlaista sosiaalista lääketieteellistä korvausta, ei, raha, ei tämmöistä palkkaa. Sitten on varmistettava valvonta EU-tasolla, jotta elinluovutukset ovat tehokkaampia. Eikä, ja tämä pitää koskea vain elimiä. On tärkeää päästä eteenpäin näissä direktiiveissä, jotka liittyvät turvallisuus- ja laatukysymyksiin, erityisesti 10 ja 11 artiklat, jotka koskevat hälytysjärjestelmiä vakavissa tilanteissa, niitä täytyy vahvistaa. Lisäksi on korostettava sitä, että turvallisuus- ja laatukysymykset näissä asioissa ovat toisenlaisia kysehän on erityisesti elinsiirroissa ja elinten kuljetuksissa yksilön turvallisuudesta. Ja sitten taas, jos on kyse sairauksista, tarttuvista taudeista, kuten HIV tai muut tällaiset, niin täytyy edistää hoitoja, joilla vältetään näiden virusten tarttuminen. Mikolasikin ja Perelo Rodriguezin mietinnössä puhutaan siitä, että yhteistyötä täytyy tietyillä aloilla tehdä enemmän. Yhteisiä ajatuksia on, mutta näissä kahdessa mietinnössä on myös joitakin eroja. Erityisesti mitä tulee ilmaiseksi, ilmaisesta elinluovutuksesta. Ja sitten lopuksi on myös tärkeää luoda johdonmukainen kaiken kattava järjestelmä eu tasolla, jotta voidaan lisätä elinten, luovutettujen elinten määrää merkittävästi. Ja haluaisin myös sanoa, että meidän ei täy, pidä pitää tai katsoa tätä vain kuolleisuuden näkökulmasta. Meidän täytyy todellakin edistää elinsiirtoja siitä voi tulla haaste, kun kansanterveyden tavoitteita pyrimme tasapainottamaan. Kiitos. Peter Liese. Peter Liise. Ähm, Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Minä puhun tästä Nikolaasisin mietinnöstä. Pereijon mietinnöstäkin oli jo puhetta, mutta siihen palataan vielä. Onnittelut esittelijälle. Tämä on tärkeä, mitä suurimmassa määriä ihmisiä koskettava aihealue. Ja meidän täytyy löytää ihmisiä auttava toimiva ratkaisumalli, mutta samalla vaalien turvallisuutta ja perusperiaatteita. Ensimmäinen asia. Me lähdemme liikkeelle vuoden 2008 kollega Adamon mietintö silloin EPPn puolelta kollega Brepols oli vetovastuussa. Me pääsimme pitkälti yhteisymmärrykseen siitä, miten direktiiviä tulisi käsitellä. Ja silloin sanottiin suoraan, että me tarvitsemme direktiiviä, mutta emme mitään älytöntä byrokratiaa. Esittelijä huomioi tämän kyllä todella hienolla tavalla ja pohjanjohtaja Jo Lainen siterasi artiklaa jossa viitataan viranomaistahon vastuuseen. Artiklassa 18 esittelijä on esittänyt mainion ratkaisun. Siellä nimittäin sanotaan, että kyse pitäisi olla tahosta, joka saa jäsenvaltiolta valtuutuksen ja on myöskin pätevä hoitamaan asian. Se voi olla viranomainen tai instituutio, mutta ainakin valtionvallan hyväksymä ja kykenevä hoitamaan tällaisia valvontatoimenpiteitä. Minä uskon, että tältä pohjalta pääsemme liikkeelle ja olen kuullut jäsenvaltiotasolta sanottavan, että tähän ollaan tyytyväisiä ja niin kuin esittelijä sanoo, niin tältä pohjalta meidän tulisi jatkaa. Sitten mitä tulee jäljitettävyyteen, tietenkin yksityiskohdista voidaan neuvotella, mutta tämä on periaatteellisesti tärkeä kysymys. Eli kun elin saa tartunnan ja kyse on tarttuvasta taidusta, niin, taudista, niin silloin tietenkin meidän pitäisi pystyä seuraamaan, mistä tämä on peräisin. Esimerkiksi HIV-potilas, joka on kuollut, tämähän selviää vasta myöhemmässä vaiheessa, niin meidän täytyy tietenkin katsoa, että kuka ylipäätään on saanut munuaisen ja sitten ehkäpä toinen henkilö, joka on saanut kyseisen HIV-tartunnan saaneen henkilön sydämen. Ja Kyse pitäisi tietenkin olla aina tästä maksuttomuuden periaatteesta. Tätähän korostaa myöskin esittelijä, ja siitähän me olemme oikeastaan samaa mieltä. Kun katsotaan artikloja 13 ja 15, niissä on nähtävissä komission erinomaiset ehdotukset. Ja kollega Mikko Lasit yrittää niitä vielä parantaa entisestään, niistäkin pitäisi keskustella. Mutta tärkeintä on, että me lähdemme samasta pohjasta liikkeelle – Eräät ryhmät ovat ehdottaneet, että meidän tulisi noudattaa enemmänkin tätä komission tekstiä. Minä kannattaisin kyllä esittelijän ehdotusta. Oli miten oli, meidän tulisi puolustaa neuvottelussa neuvoston kanssa tätä tekstiä. Meidän ei tulisi lähteä vesittämään sitä. Se on erittäin tärkeä asia. Niin kuin äsken ministerin kanssa keskusteltaessa jo totesin, niin neuvoston oikeudellinen yksikkö on laatinut selonteon, jossa todetaan, että artikla 13 ja osa komission ehdottomasta artiklasta 15 eivät ole unionin sopimuksen mukaisia, koska ne rikkovat toissijaisuusperiaatetta vastaan. Uskoakseni oikeudellinen yksikkö on väärässä, en ole mikään asiantuntija, mutta onhan komissiollakin oikeudellinen yksikkö ja varmaan tämä asia on tsekattu ennen kuin ehdotus laadittiin. Ja vuonna 2002-2003 keskustelimme jo kudoksen ja solujen laadusta ja turvallisuudesta. Ja kun katsotaan komission nykyistä kantaa, jo silloin parlamentin oikeuden yksikkö tuki meidän kantaamme, vaikkakin komissio oli toista mieltä asiasta. Tunnen toki, mitä asiasta on sanottu. En ole juristi, mutta tämän asian tiimoilta tilanne on sellainen, että jos kysyy kolmelta juristilta kannanottoa, niin saa neljä vastausta. No, tietenkin tässä voi olla poliittisiakin seikkoja taustalla. Jäsenvaltiot eivät tietenkään halua siirtää toimivaltuuksia unionille kovinkaan hanakasti. Ja jotkut haluavat säilyttää tällaisen suunnitelman B-vaihtoehdon. Eli haluavat maksuttomuuden periaatteen olevan olemassa, mutta ei juridisesti seto, sitovana periaatteena, koska pelkäävät, että tietyt käytänteet sitten eivät toimikaan jatkossa, ja tästäpä syystä on tärkeää, että parlamentti vetää köyttä samasta päästä niin kuin tähän asti. Tietenkin pikkuriikkisistä seikoista voidaan keskustella, mutta meidän ei tulisi lähteä vesittämään tätä komission ehdotusta. Se on minimi, mistä meidän on pidettävä kiinni. Kyse ei ole vain ainoastaan eettisistä tai periaatteellisesta kysymyksestä, vaan kyse on juuri laadusta ja turvallisuudesta. Jotkut ovat sitä sanoneet, että eettinen periaate pitää sisällään juuri tämän maksuttomuuden, mutta me tarvitsemme myöskin tekniikoita, joilla voidaan tunnistaa mahdollisesti piilevä syöpäsairaus. Se voidaan hyväksyä, mutta jos luovuttaja saa esimerkiksi eli luovutukset 30 000 dollaria että hän sanoisi lääkärille, että olen huumausaine riippuvainen ja eilen otin yliannostuksen sitä tai tätä. Me emme kaikkia voi tässä vaiheessa tunnistaa. Tietenkin tekniikka kehittyy, mutta kaikkia viruksia ei voida vielä tunnistaa ainakaan heti infektion tapahduttua, joten tästä syystä meidän on lähdettävä liikkeelle tästä maksuttomuuden periaatteesta, jotta voidaan varmistaa laatu- ja turvallisuusvaatimukset. Tämä on aina ollut parlamentin kanta ja myöskin komission kanta. Ehkäpä komission pitäisi pyrkiä selittämään tämän paremmin, sillä komission ehdotuksessa tämä linkitys ei ole selvästi nähtävissä. Mutta meidän tulisi yksisä tuumin puolustaa tätä kannanottoa neuvottelussa neuvoston kanssa. Mutta vielä kerran toteaisin, että kokemukseni on minulle osoittanut, niin kuin monet muutkin jo tietävät, että jos joku sanoo, että periaatteessa hyväksymme tämän, mutta juridisesti emme voi tätä hyväksyä, niin taustalla tietenkin piilee poliittinen syy. Ja tästäpä syystä parlamentin pitää toimia yhtenä rintamana ja minimiperiaatteena pitäisi olla komission ehdotus ja minä toivoisin, että esittelijän parannukset otetaan käyttöön, mutta meidän ei missään nimessä pitäisi tyytyä vähempään kuin mitä komissio ehdottaa. Kiitoksia. Je vous remercie, Peter Lise. Kiitos oikein paljon, Peter Lise ja sitten Schnellhardt. Kiitokset puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Neljä viikkoa sitten minulla oli mahdollisuus tutustua tähän asiaan, kun työntekijäni sai neljän vuoden odottamisen jälkeen kymmenen vuoden aloittamisen jälkeen itse asiassa niin, äh, äh, siirtoelimen. Tämä on erittäin tärkeä aihe ja meidän tuleekin paneutua siihen asianmukaisesti ja jouhevasti. Mielestäni esittelijä on tehnyt oikein hyvää työtä. Aivan erityisesti haluaisin korostaa, että siirtoelinten turvallisuutta on tässä korostettu Tämä on erittäin tärkeä asia ja tässä yhteydessä herää kysymys myöskin maksuttomasta luovutuksesta. Haluankin tässä yhteydessä korostaa, että emme saa poiketa tästä periaatteesta. Tässä on erittäin paljon epäselvyyksiä ja mahdollisuuksia poiketa jos on mahdollista vaikuttaa siihen, että laatu pysyy hyvänä, niin se pitäisi tehdä. No, tämä ei ole helppo asia ja meillä on erilaisia tietoja Euroopassa elinluovutuksesta. E, Espanjassa on paljon enemmän elimiä tarjolla kuin muissa maissa, mutta siksi ei pitäisi äh, laatia äh, ö, yhtenäisjärjestelmää Saksassa, vaan pikemminkin ottaa parhaita käytänteitä muista maista ja kehittää jotain yhteistä. Se on takuu laadulle ja turvallisuudelle. Siinä oikeastaan kaikki, mitä omassa puheenvuorossani halusin sanoa. Haluan onnitella tästä mietinnöstä ja haluan tukea oikeastaan sitä, mitä Pete Liise sanoi ennen minua. Eli työstetään nyt tätä asiakirjaa mahdollisimman nopeasti ja minä itse koin tosiaan ihan muutama viikko sitten, kuinka mukavaa on, kun ystävä saa uuden elimen. Kiitos oikein paljon sitten De Rossi. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on hyvin tärkeä teksti, mutta asia on myös arkeluontoinen. Useat kollegat ovat ottaneet ongelmia kuitenkaan ne eivät ole niitä kaikkein tärkeimpiä. Olipa sitten kyse luovuttajasta tai vastaanottajasta, niin siihen nyt liittyy aina se anonyymiusongelma. Tärkeää on kuitenkin varmistua luovutusten laadusta ja mielestäni mietinnössä pyritään todella luomaan selkeät kriteerit sille, kuka voi olla luovuttaja ja tällä tavalla myöskin puuttua siihen, miten elimiä kuljetetaan ja luovutetaan. Minulla on vain pieniä epäilyksiä. Ensinnäkin tarkistuksesta 31 ja siinä puhutaan elävien ihmisten elinluovutuksista ja tietyistä linjoista. Toivottavasti siinä on vain italian kielessä käännöksessä ongelma. Yleensä Italiassa käytetään vähän toisenlaisia, toisenlaisia määritelmiä. Kun puhutaan siitä, miten, et, että elä, eläviltä luovutilta saadut luovutukset rajoitettaisiin vain lähisukulaisten ja puolisoiden väliseen luovuttamiseen on tiettyjä periaatteita, joita täytyy noudattaa ja esimerkiksi, esimerkiksi kohdassa 20 artiklasta 18 liittyen siihen, miten jäsenvaltiot toimivat kuolleiden luovuttajien osalta. Jos on kyse pariskunnista tai lähisukulaisista, niin täällä sanotaan, että pitäisi edistää eläviltä luovuttajilta saatuja luovutuksia. Näissä on nyt hieman kuitenkin kysymys eri asioista. Sitten kun puhutaan näistä korvauksista, olen täysin samaa siitä, samaa mieltä siitä, että olisi todella vakavaa, jos ruvettaisiin maksamaan maksamaan luovuttamisesta. Se johtaisi vain elinkauppaan järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja täytyy todellakin miettiä, mitä riskejä tällaiseen toimintaan liittyisi. Mutta jos elävien ihmisten elinten luovutus vain tiettyihin rajoitetaan, minä haluaisin myöskin lisätä tähden, tähän kohdan siitä, että täytyy voida taata työn jatkuvuus esim. Italiassa tai ehkäpä jopa muissa jäsenvaltioissa. Pitäisi myöskin puhua takuista siitä, ettei kukaan menetä työpaikkaansa, olipa sitten kyse yksityisestä tai julkisesta sektorista. Sitten vielä tarkistuksesta 33. Täälläkin on virhe henkilö, joka on kärsinyt toimen, toimenpiteestä aiheetonta haittaa. Kyse on siis siitä, että joku kärsii haittaa tehdyn virheen vuoksi, jos paikka joku antaa luovuttaa munuaisen toiselle. Tämän pitäisi, tämä pitäisi tarkentaa niin, että rajoitetaan kohta vain sellaisiin haittoihin, jotka johtuvat luovutukseen liittyvästä virheestä. Jos on vaikka fyysisestä haitasta kuse, kyse, silloin on oikeus oltava korvaukseen. Mutta tällaisissa tarkistuksissa myös tässä on joko kyse käännösongelmasta, ja jos näin on, niin pyytäisin, että tässä esittelijä hieman tarkentaa tätä juuri sen mukaan, kenelle haitta aiheutuu. Euh, Kiitos oikein paljon. Sitten puheenvuoro komissiolle. Johtaja Riss, olkaa hyvä. Madame Brunko. Ah, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. First of all, I, I would like... Kiitoksen rouva puheenjohtaja. Alkuun kiittäisin esittelijää tehdystä työstä. Me olemme myöskin kiitollisia tästä erinomaisesta yhteistyöstä esittelijän kanssa. Hän on selvästikin kiinnostunut tästä aiheesta. Hän on todellakin innokkaasti johtanut näitä töitä. Vielä kerran kiitokset esittelijälle ja me jäämme odottamaan seuraavaa yhteistyön vaihetta. Muistutaisin teitä siitä, että komissio laati ehdotuksen pitkän konsultaatio- ja harkintakierroksen jälkeen. Ja komissio pyrki laatimaan harkitun tekstin, jottei muutettaisiin nykyisiä hyvin toimivia järjestelmiä. Muistuttaisin teitä myöskin siitä, että ehdotus perustuu 168 artiklaan ja tästäpä syystä se tietyllä tavalla tavoin rajoittaa toimintamahdollisuuksiamme, mutta oikeusperusta ei antanut sellaista mahdollisuutta. Tämä osittain selittää, miksi meillä on direktiivi yhtäältä käytössä ja miksi toimintaohjelma toisaalta. Ja siihenhän palaamme tuossa tuokiossa. Eli erittäin suurella tyytyväisyydellä olemme panneet merkille, että esittelijä on pitkälti samaa mieltä keskeisten periaatteiden suhteen ja tarkistukset liittyvät lähinnä yksityiskohtiin ja muotoiluun. Monet tarkistukset ovat pitkälti meidän ajatustemme mukaisia. Korostaisin kuitenkin, että tietyiltä osin nämä huolenaiheet voidaan hälventää sillä, että kyse on direktiivistä ja verrattuna asetukseen, niin jäsenvaltioilla on transponoinnin ja täytäntöönpanon puolella enemmän joustovaraa kuin asetuksen käytön yhteydessä. Joten siinä vaiheessa kansallisella tasolla voidaan tehdä tarvittavat tarkistukset, jotka huomioivat kansallisen lainsäädännön. ehkäpä mielenkiintoisin ja suurta keskustelua herättävä asia kokonaisuus on tämä maksuttomuuden periaate. Harkinta- ja konsultaatiokierroksen aikana kävi ilmi, että maksuttomuus on yksi kriteeri, joka varmistaa laadun ja turvallisuuden. No myönnettäköön, että teksti ei tällä hetkellä ole muotoilutan paras mahdollinen Kyllä tämä maininta täältäkin löytyy, vaikka sitä ei niin suoraan tästä voikaan lukea. Ja komissio onkin tästä syystä ottanut huomioon artikla 168 tämän maksuttomuuden periaatteen. Tästä hyötyvät luovuttajat, heitä ei voida painostaa, että he voisivat osata esimerkiksi korvauksen vastaan. Ja on selvää, että jos tässä ei ole minkäänlaista rahallista virikettä takana, niin silloin ei ole myöskään mitään vaaraa, että syntyisi laitonta kaupankäyntiä. Ja mitä tulee sitten jäljitettävyyteen, ymmärrän toki, että täällä halutaan päästä tasapainoiseen ratkaisumalliin, mutta sanoisin, että komissio on ottanut huomioon ainakin periaatteen huomioon, eli että ollaan yhtälais, yhtäältä valmiita suojaamaan luovuttajan yksityisyys, mutta samalla myöskin elinten jäljitettävyys esimerkiksi, jos kyse on AIDS-potilaasta tai jostain muusta vastaavanlaisista tilanteista. Ja muistuttaisin, että luovuttaja voi olla myöskin kudoksen luovuttaja ja näitä kudoksia voidaan käyttää useammassa potilaassa kuin sellaisissa tilanteissa, jossa luovuttaja luovuttaa ainoastaan sydämen tai munuaisen tai maksan tai jotain muuta. Meidän täytyy tietenkin löytää toimiva ratkaisumalli, ehkäpä löytyisi parempiakin muotoiluvaihtoehtoja niin kuin tietosuojavaltuutettu on esittänyt, joten tätäkin seikkaa voitaisiin jatkossa vielä tarkistella silloin, kun lähdetään tekstejä hiukan muuttamaan. Ja mitä tulee siihen, että Eurotransplant voisi jatkaa töitään nykyiseen malliin, ja varmaankin kaikki ovat sitä mieltä, että tällä saralla on tehty hyvää työtä, ja kuten jo äsken sanoin, ehdotusta on viilattu pitkään ja artikla 22 pyrkii varmistamaan sen, ettei pääse syntymään mitään esteitä sille, että eurotransplantin kaltaiset järjestelmät voisivat toimia saumattomasti. Täällä vaadittiin myöskin eurooppalaista elinluovuttajakorttia No, alustuksessa viittasin jo tähän liittyen olemassa olevaan oikeusperustaan ja se, että meillä ei ole vielä elinluovutukseen liittyvää yhdenmukaista järjestelmää, no se on kaikkien tunnistama fakta. Sanottiin myöskin, että meidän tulisi oppia olemassa olevista käytänteistä kansallisella tasolla, ja en halua tässä nyt ennakoida esityslistan kohtaa 20 sitä, siihen liittyvää keskustelua, mutta tämän tyyppisiäkin kysymyksiä voidaan vielä jatkossa käsitellä. Ja jossain ottaa tähän liittyen vielä kantaa, kun käsittelette seuraavaa esityslistan kohtaa, niin olisin erittäin kiitollinen. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon. Ja esittelijä saa vielä puheenvuoron. Merci beaucoup pour... Uh, Kiitos oikein paljon siitä, että saan käyttää puheenvuoron. Hyvät kollegat, Kiitos oikein paljon kaikille teille, jotka osallistuitte tähän ja niin kiltisti tätä mietintöä kommentoitte. Panen merkille kaikki kommenttinne ja huomionne. En halua nyt pitkittää tämänpäiväistä keskustelua, mutta olen valmis tekemään kahdenvälistä yhteistyötä kaikkien teidän kanssa ja myöskin mukauttamaan tai mukautumaan mahdollisimman hyvin siihen, että voin huomioida kaikki kommenttinne. Ehkäpä myös joissain tilanteissa pyrin parantamaan hieman muotoilua tai pyrin todella huomioimaan huolenaiheen sisällössä, kuitenkin tämän direktiivin hengessä. Mielestäni kyse on tekstissä, jota meidän pitäisi puolustaa. Me olemme Euroopan parlamentin valittuja jäseniä ja näin ollen meidän on tärkeää välittää vahva viesti tässä keskustelussa ja koko tällä alalla. Euroopassa tarvitaan lisää siirtoelimiä ja me olemme kaikki siitä samaa mieltä. Ja juuri tämän takia me tätä työtä teemme. Kiitos teille kaikille vielä. Ehkäpä voisin vain lyhyesti kommentoida kollega Rossin esittämiä huomioita. Tässä on varmaankin kyse väärinkäsityksestä. Voitte olla varma siitä, että ongelma ei liity sisältöön, ehkäpä enemminkin sanamuotoon. Ja halusin tässä myöskin ottaa huomioon mahdolliset haitat henkilölle, joka on elävä luovuttaja. Ja Nova ja Liise, jotka ovat lääkäreitä, niin tietävät, että joskus myös Luovuttajalle saattaa tulla luovutuksen jälkeen jonkinlaisia seurauksia siitä, että he luovuttavat tämän elimen. Ja minä halusin myös ottaa huomioon tällaiset henkilöt, kun kerran joku niin ystävällisesti luovuttaa elimen ja sitten tuleekin jotakin haittoja tai komplikaatioita, niin olisi oikeutettua hänenkin saada korvausta siitä. Mutta tässä varmaankin pääsemme yksimielisyyteen sanamuodosta tässä hyvin yksityiskohtaisessa seikassa. Mielestäni tämä on todellakin aivan normaali, inhimillinen lähestymistapa. Kiitos oikein paljon kollegoille ja komissiolle. Tapasin komission edustajia ennen kuin työn aloitin. Ja todella arvostan sitä rakentavaa tapaa, jolla olemme tehneet yhteistyötä ja odotan työtä kaikkien teidän kanssa. Ja on hienoa saada kuulla teidän huolenaiheitanne ja varmastikin saamme hyvän tekstin hyväksytettyä maaliskuun täysistunnossa ja tässä valiokunnassa ensinnäkin. Toivomme, että saamme sopimuksen aikaiseksi huhtikuussa Strasbourgin täysistunnossa ensimmäisessä käsittelyssä. Kiitos. Monsieur Mikolajic, je vous remercie. Kiitos oikein paljon kollega Mikolajic tästä erinomaisesta mietinnöstä. Sitten, hyvät kollegat, tarkistusten jättämisen määräaika 11. helmikuuta 2010, mutta me testaamme tässä kohtaa nyt uudenlaista menettelyä se mahdollistaisi tarkistusten jättämisen verkossa. Tulevina päivinä saatte tarkennuksia tästä asiasta ja siitä, miten täytyisi menetellä. Varmaankin jo monet, jotka haluavat tätä uutta menettelyä käyttää, haluavat jonkinlaista koulutusta. Me emme ole vielä koskaan käyttäneet tätä menettelyä ympäristövaliokunnassa. En oikein tiedä, onko muissakaan valiokunnissa vielä käytetty, ei varmaankaan. Mutta juuri tätä tekstiä me käytämme nyt koekaniinina tässä ja pyrimme aloittamaan tällaista menettelyä. 16. maaliskuuta valiokuntaäänestys ja huhtikuun täysistunnossa sitten lopu, loppuäänestys. Seuraavaksi menemme esityslistalla kohtaan 20 ja annan puheenvuoron kollega Perellolle Hän saa esitellä mietintöään aiheesta, joka liittyy myös edelliseen. Olkaa hyvä. Hyvä pahoin, Muchas gracias. Kiitokset puheenjohtaja. Jos minun täytyisi nyt puhua oikein käytännön läheisesti ja tiivistetysti tästä projektista, niin mielestäni Tämä on tärkeä jatke direktiivin täytäntöönpanolle. Se on myöskin, myöskin oikein tärkeä asia edellistä kohtaa ajatellen. No, te olette varmaankin käyneet läpi tämän tekstin ja siksi en käy tätä kappale kappaleelta läpi. Otan vain ihan tiivistysti esille sen, Ähm, mistä tässä on kyse. Voimme sitten käydä keskustelua. Tarve on tässä luoda toimintapuitteet jäsenvaltioiden yhteistyölle. Tässä koordinoidaan toimintaa ja luodaan myöskin yhteiset puitteet äh, elinsiirroille. Me tiedämme, että meillä on erittäin paljon tarvetta. Tällä hetkellä on noin 56 000 potilasta, jotka odottavat elinluovuttajaa, ja 12 ihmistä kuolee joka päivä odottaessaan sopivaa siirtoelintä. Meidän täytyy olla erittäin ö, tietoisia tästä. No, ehdotus selvittää oikein hyvin johdantosan kappaleissa nämä kaikkein tärkeimmät tavoitteet. Haluaisin käyttää tietoa, tilasta hyväkseni ja sanoa ne. Ensinnäkin me haluamme, että Euroopan unionista tulee edelläkävijä myös elinsiirtojen alalla. Me haluamme parempaa koordinointia ja yleistä tiedostamista. Puhun tässä nyt koko Euroopan laajuista toimista. Toiseksi Toivon, että tässä nyt astu maani varpaille, mutta haluan hieman rikkoa mm, solidarisuutta, jota on omassa maassa. Haluan tällaista Euroopan laatuista toimintaa. Haluan puhua hieman Espanjan äh, väärästä myytistä. Ei ole totta, että Espanja olisi solidarisempi kuin muut. Ainakin 13 maata ilmoittaa haluavansa luovuttaa elimiä myös muille maille, joten ei voi sanoa, että Espanja olisi solidaarisempi kuin nämä muut maat. No, verrattuna esimerkiksi Bulgariaan, Suomi, anteeksi, Espanja on sitten huomattavasti solidaarisempi. No, minun mielestäni tässä on koko joukko ajatuksia, jotka täytyy ottaa mukaan. Ensinnäkin tämä pedagoginen puoli kaikki, mitä tulee terveydenhuoltoalan asiantuntijoihin ja asiakkaisiin. Tietoa ei ole riittävästi. Kansalliset järjestelmät toimivat eriarvoisesti. Kyse ei ole sellaisesta välineestä, joka sallisi meidän koordinoida näitä toimia yhteisesti. No, Tekstissä mainitaan myöskin takuut ja laatu ja myöskin sairaaloiden välinen koordinointi tällä saralla. No, lisäksi ää, sairaalat, jotka hoitavat elinsiirtoja, saavat myöskin tukea. Tässä tänä iltapäivänä on jo puhuttu näistä asioista ja nyt meidän täytyy jatkaa myöskin minun mielestäni tällä maksuttomuuden eh, linjalla. Eli pedagogiaa tarvitaan, lisäksi tarvitaan maksuttomuutta, yhteistä eh, lähestymistapaa. Emme voi jatkaa jonkun loppumassa olevaa, päättymässä olevaa elämää sillä tavoin, että asetamme sille maksun. Kun puhumme tästä aiheesta, niin emme jätä täysin huomioimatta korvauksia siirron yhteydessä, mutta – Missään tapauksessa itse siirtoelin ei saa maksaa, vaan kyse on äh, eettisestä ja humanitaarisesta korvauksesta äh, silloin, kun pelastaa toisen elämän. Tämä ei ole ihan loppuun asti viilattu mietintö vielä. Kuten kaikki esittelijät, minäkin olen valmis äh, ottamaan ehdotuksia tarkistamiseksi vastaan. Sisältöä voi vielä hieman muokata ja tietenkin jonkinlaisia parannuksia tulen itsekin esittämään. Voi olla, että rakennettakin voi vielä parantaa. Ja niin varjoesittelijät kuin muutkin ovat esittäneet ehdotuksia. Ehkä tässä tarvitaan vielä hieman loppuviilausta. Kaikki parannusehdotukset jotka auttaisivat tämän direktiivin täydennysosan parantamiseen, ovat todellakin tervetulleita. Kuten sanoin aikaisemmin, varjoesittelijöiden kanssa olemme tehneet hyvää yhteistyötä, meidän täytyy vielä viilata vähän. Kaikki parannusehdotukset ovat tervetulleita. Tämä on tärkeä projekti täytyy äh, erittäin huolellisesti laatia myös tämä täydennysosa direktiiviin. Äh, luottamuksellisuus, vapaaehtoisuus, maksuttomuus, nämä kaikki tärkeät asiat täytyy kirjata tähän toimintaohjelmaan. Kaikki puheenvuorot ovat osoittaneet, että nämä ovat perusperiaatteet, jotka haluamme säilyttää myös tässä toimintasuunnitelmassa ja mietinnössä. Kiitos. Euh, Kiitos esittelijälle ja Peter Liise. Niin, paljon kiitoksia rouva puheenjohtaja. Kiitokset esittelijälle erinomaisesta mietinnöstä. Niin kuin ministerille jo totesin, niin kollega Peri Joukin on espanjalainen ja Espanja on jalkapallon Euroopan mestari ja myöskin Euroopan mestari eli luovutusten saralla. Ja esittelijä viittasi jo siihen, että syynä ei ole se, että halukkuus elinluovutussaralla olisi siis suurempi kuin muiden eurooppalaisten keskuudessa. Ei, vaan järjestelmä on organisoitu paremmin. Saksassa, mutta varmaan monissa muissakin maissa olisi elimiä tarjolla, joita ei kuitenkaan oteta kehosta, vaikka henkilöllä olisi elinluovutuspassi tai omaiset olisivat valmiita luovuttamaan menehtyneen elimen. Ja se on kyllä mielestäni skandaali. Eli halukkaita luovuttajia löytyisi kaik- monista maista, mutta kukaan ei ole valmis organisoimaan tätä järjestelmää. No, ei se ihan tuosta vaan käy, enkä halua tässä syyttää lääkäreitä. Jos sairaalassa joutuu varmistamaan monen tai suojelemaan monen ihmisen, ihmisen elämää tai henki, niin eihän silloin jää aikaa kuolleen tai menehtyneen henkilön elinten säilömiseksi. Eli kyse on organisaatio-ongelmasta, joka on keskeinen ja niin kuin esittelee ehdottaa, niin meidän täytyy tämä myöskin tunnustaa. Tilanne ei siis ole sellainen, että yritetäänkö löytää ratkaisu sitä kautta, että pitäisi olla jossa sanotaan, että olen valmis luovuttamaan tai sitten en ole valmis luovuttamaan, vaan että joku vain varmistaa, että järjestelmä toimii riippumatta siitä, minkälainen se on. Ja on hyvä, että esittelijä on ottanut tämän asian näin selkeän sanakäänteen esille. Olen samaa mieltä siitä, että tämä luo hyvän perustan tämä teksti, mutta meidän tulisi yhdessä työstää sitä, mutta niin kuin vuoden 2008 Adamo mietinnön suhteen meidän tulisi helppolukuisuuden nimissä jaotella tätä tekstiä siten, että meillä olisi väliotsakkeita käytössä. Se olisi yksi ehdotus omalta osaltani. Ja arkaluonteinen kysymys liittyy elävien ihmisten tarjoamiin elimiin. Tämä oli täydentävä osio meidän ei tulisi rajoittua vain ja ainoastaan kuolleiden ihmisten tarjoamiin elimiin. Yksi esimerkki mainitakoon Saksasta. Eräässä klinikassa, klinikalla eräs israelilainen tuli mukamas moldavialaisen serkkusakatsa paikalle ja israelilaisen piti saada tämän moldavialaisen tuttunsa elimen, mutta sairaalassa tätä ei suostuttu toteuttamaan, koska epäiltiin, että kyse on rahan takia annetusta luovutussuostumuksesta. Eli jos ei ole olemassa suoraa, sanotaanko sukulaisuussuhdetta ihmisten välillä, niin silloin voidaan jo epäillä, että noinkohan kaikilla on puhtat jauhot pussissa. Sitten tämä toinen osio, täällä viitataan näihin X Intended Criteria Donor. Meidän tulisi tätä tukea. Old to Old ohjelmat sopisivat minulle. Aikaisemmin sanottiin, että kun on täyttänyt 60 tai 70, niin sen jälkeen elime ei voida enää luovuttaa, se ei pidä enää nykyään paikkansa. Tietenkin 75-vuotiaan elin voidaan luovuttaa toiselle 75-vuotiaalle, joka kaipaa kipeästi tätä elintä. Tämä pätee myöskin nuorempiin, joten meidän täytyisi olla joustavampia. Mutta kriittisempi olisin sen suhteen, jos sanotaan, että otamme huomioon myöskin nämä non-heartbeating donors. Tämä on joissakin jäsenvaltioissa erittäin arkaluontoinen kysymys. Yhtenä kriteerinä on aivokuollut, ja jos jotain muuta lähdetään ajavan takaa, niin silloin elinten luovutushalukkuus ehkä pienenee. Ja sitten artiklat 23 ja 24. Niissä esittelijä viittaa elinkaupan ja elinsiirto matkailun vastaisen taistelu. Se on hyvä asia ja meidän tulisi muovailla näihin liittyen myöskin ehdotuksiamme. Kohdan 24 lopussa sanotaan jo nyt, että myös ne, jotka ovat mukana elinkauppaturismissa, niin heitä pitää rangaista. Espanjassa tietääkseni tästä jo keskustellaan paraikaa. Tietenkin meidän on, täytyy olla tarkkaavaisia, ettemme tässä nyt lähde sitten aiheuttamaan ongelmia luovuttajille, jos Euroopasta lennetään Intiaan ja siellä saadaan maksua vastaan eli, niin se on oma aihealueensa, mutta meidän täytyy varmistaa, että maksua vastaan elinten luovuttaminen on rike ja myöskin eettisesti väärin, joten olen saanut myöskin kuulla, että Euroopan unionista löytyy sairausvakuutuskassoja, jotka suosittelevat Asiakkaille lentämään ulkomaille ja teitä tattamaan siellä elinluovut, elinsiirtonsa ja siitä saa, sitä matkaa varten saa jopa rahaakin ja tätä me emme missään nimessä voi hyväksyä. Eli tätä vastaan meidän täytyy taistella tehokkaammin ja lukuisia ehdotuksia minulla olisi tarkastuksen muodossa tarjolla. Toukokuussa VT, WHO on täysistunnossa tätä asiaa käsitellään ja siellä Euroopan unionin pitäisi yhteen ääneen puhua elinkauppaa vastaan ja Europolkin pitäisi saada samaan veneeseen. Tilanne on edelleenkin sellainen, että Europol ei juurikaan tätä asiaa käsittele. Europolillahan oli tehtävä tarkastella tätä asiaa ja me tiedustelimme jäsenvaltioista, että onko elinkauppaa toteutunut, niin sanottiin, että ei. Ja Europol päätti, että no ei sitten tällaisia elinkauppajuttuja ole olemassakaan. No, median edustajat huomasivat pian, että jokaisesta jäsenvaltiosta löytyy rikollisaineista, jotka ovat mukana myöskin elinsiirtokaupassa. Välitystoiminta tapahtuu Euroopan unionin sisällä useimmiten kuitenkin varsinainen elinsiirto tapahtuu unionin ulkopuolella. Europol ei siis ole mukana, mutta olen kuitenkin sitä mieltä, että Europolilla pitäisi olla enemmän tietoa kuin journalisteilla tai Euroopan neuvostolla. Europolhan on poliisijärjestö ja heidän tulisi tutkia juuri tätä hämärää aluetta, eikä katsoa vain päällisin puolin, että onko joku ilmoittanut jostain, ja jos ei ole ilmoittanut, niin silloin ei mitään ongelmaa ole olemassakaan, joten meidän pitäisi vedota Europolin suuntaan, että he paneutuisivat tähän hiukan ponnekaammin. Ja jatkos jään mielenkiinnolla odottamaan näitä jatkokeskusteluja esittelijän kanssa. Kiitoksia. Kiitos kollega Liise ja sitten Antonio Pavanova. Uh, uh, Kiitos puheenjohtaja. esitän Fredrik Riisin eli varjoesittelijämme kannat. Ja näin tein jo äskettäin, joten haluan vain toistaa sen, että hänen mielestään näissä mietinnöissä voitaisiin yhdistää tietyt asiat ja niitä voitaisiin käsitellä yhdessä, jotta voidaan säästää aikaa. Sitten vain kommentti niille, jotka eivät ole lääketieteen edustajia. Kun puhumme näistä elävistä luovuttajista, niin silloin ei ole kyse siitä, että kahden terveen ihmisen elinikää pyritään, elinjään odotetta pyritään nostamaan. Joissain tapauksissa toisen elämää voidaan pidentää, mutta ei kaikissa tapauksissa, koska joskus vastaanottaja keho hylkii saatua elintä. Ja joskus myöskin luovuttajien terveyteen kohdistuu vaikutuksia. Kun otetaan elin jonkin hen, elävän henkilön kehosta toisen, toiselle henkilölle, niin on ajateltava myös luovuttajan elämää. Tätä on ajateltava. Kyse on lääketieteellisestä huomiosta, joka on pidettävä mielessä. On huomioitava se, että on aina riski siitä, että joudumme laittomaan järjestelmään järjestäytyneeseen rikollisuuteen, jossa maksetaan luovuttajille. Esimerkiksi jotkut järjestävät tällaista toimintaa Pakistanissa. Se on hyvin yleistä ja Pakistanin hallitus jo joutuikin todellakin ryhtymä, joutui ryhtymään säätelemään tätä asiaa hyvin tiukasti. Ja on myöskin laittomia rikollisjärjestöjä, jotka kohdistavat toimintaansa vastaanottajiin. Meidän täytyy puuttua näihin asioihin todella syvällisesti pohtia niitä. Emme saa edistää minkäänlaista tällaista rikollista toimintaa. Kiitos. Kiitos. Ja sitten komission edustaja Bronko, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksikin kiitän esittelijää tästä hyvin myönteisestä mietinnöstä, jonka hän on komission toimintasuunnitelmasta laatinut. Kuten jo aikaisemmin totesin, tässä on kyse direktiivin täydentämisestä – Komissio hyväksyi toimintasuunnitelma 2008 vuoden lopulla ja nyt sitä pannaan täytäntöön. Toimintasuunnitelma itsessään on keskittynyt kymmeneen painopistealueeseen, jotka ovat hyvin konkreettisia. Niistä on keskusteltu jäsenvaltioiden kanssa ja jotta saadaan lisäarvoa, nuo painopistealueet määritettiin. Tässä on siis keskitytty konkreettisiin toimenpiteisiin, kuten tiedonvaihtoon, organisatorisiin näkökohtiin, liittyen siihen, miten jäsenvaltiot vaihtavat tietoa omien järjestelmiensä parantamiseksi ja niin edelleen. Meillä on kymmenen ensisijaista toimenpidettä, jotka on ryhmitelty niiden helpottamiseksi. Ja nyt keskustelemme tietyistä osoittimista, indikaattorista, koska toimintasuunnitelman vaikutusta ei voida arvioida, jos ei ole yhteisiä indikaattoreita sen tekemiseksi. Tähän olemme 2009 pyrkineet. 2009 vuonna puhuttiin parista muustakin asiasta. Ne ovat hyvin tärkeitä asioita, jotka voivat nopeasti tuottaa hyötyä. Ensimmäinen niistä oli se, että puututaan organisatorisiin näkökohtiin järjestelmään, järjestelmäpuoleen. Eli siitä, että kuullaan sairaaloissa toimivia koordinaattoreita, jotka ovat vastuussa elinsiirroista siellä on kuultu, että elimiä on ollut tarjolla, mutta sitten ei ole voitu niitä jollain, jostain syystä hyödyntää. 2009 ensisijainen tavoite oli puuttua tähän, ja tätä me olemme täydentäneet, täydennämme tätä 2010. 2009 toinen tärkeä tavoite oli kouluttajien kouluttaminen niin, että koulutettaisiin sairaaloissa näistä asioista vastaavia, jotka sitten edelleen kouluttavat muita järjestelmän parantamiseksi. Jäsenvaltioissa täytyy varmistaa se, että tätä asiaa viedään jatkuvasti eteenpäin ja siksi meillä on säännöllisiä tapaamisia. 2010 vuoden ensisijainen tavoite on laadun parantamista koskevien ohjelmien edistäminen ja tietojenvaihto sillä alalla. Sellaiset jäsenvaltiot, joilla on jo tällaisia ohjelmia, ovat ystävällisesti jakaneet tietoa muiden jäsenvaltioiden kanssa. Ja toivomme, että tästä tulee luonnollisempi, yleisempi menettely kaikkialla EU-ssa sairaaloiden välillä. Haluaisin myöskin vastata erääseen kommenttiin. Se liittyy Europoliin. Jos olen saanut oikeaa tietoa, niin vaikkakin Europol toimii, vaikka me ottaisimme siihen yhteyttä, niin jäsenvaltion täytyy ensin ottaa siihen yhteyttä, jotta Europol voi aloittaa menettelyn. Meillä ei, me emme ole koskaan Europolille tällaista julkista tai virallista kantelua antaneet. Sitten elinkaupasta täytyy varmistaa se, että tietyt seuraamukset toteutuvat, niille on oikeusperusta. Neuvosto on hiljattain hyväksynyt tarkistuksen ihmiselinten, ihmiselinkaupan torjuntaa koskevaan puitepäätökseen ja pyrimme tällä tavalla torjumaan mahdollista elinkauppaa. Lisäksi haluamme tai aiomme suorittaa puolivälin arvioinnin 2012 tästä toimintasuunnitelmasta. Ja näin sitten toimintasuunnitelman toteuttamisen toisella puoliskolla voimme parantaa niitä seikkoja, jotka katsotaan tarpeellisiksi. Kiitos. Kiitos. Ja sitten esittelijä saa käyttää puheenvuoron halutessaan. Gracias, señora presidenta. Y... Kiitokset puheenjohtaja. Aivan lyhyesti haluaisin ensinnäkin kiittää varjoesittelijöitä panoksista ja haluaisin taata heille, että totta kai tulemme käymään keskustelua näistä heidän esille ottamistaan aiheista. Liisen esille ottama asia on ollut minulla itselläkin mielessä ja tietenkin meidän täytyy keskustella tästä aiheesta ja yrittää nämä kaksi asiakirjaa saada jollain tavoin yhtenäisiksi. Ja edustaja Pavanualle sanoisin, että tarvitsemme parempaa koordinointia näiden kahden projektin välille, etenkin siltä osin, kun ne ovat yhteisiä tai käsittelevät yhteisiä asioita. Tietenkin otamme mukaan tähän myöskin näiden siirtoelinten alkuperän ja on tärkeää, että jos henkilö on vaikka 30-35-vuotias, niin se olisi sellainen sopiva ikä luovutuksen. Totta kai sitten tämä, jos joku on 70 vuotta, niin silloin pitää huomioida myöskin elinluovutuksen mahdollisuus ja tietenkin myöskin tekniset olosuhteet, jotka ympäröivät kyseistä tapausta. No kaikki tämä työ, menee kuitenkin ihan oikeaan suuntaan. Ja tärkeää on se, että yksikään elin mene hukkaan. Ei siksi, että välineitä puuttuu tai ö, tietoa ei anneta riittävän nopeasti ja niin edelleen. Emme saa menettää yhtään ö, luovutettavaa siirrettävää elintä. Jatkamme siis töitämme ja se tulee hyödyntämään niin tätä parlamenttia kuin monia vastaanottajiakin. Kiitos esittelijälle. Onnittelen teitä mietinnön laadusta. Kuten edellisen mietinnön kohdalla, niin tarkistusten jättämisen määräaika 11. helmikuuta kello 12 mennessä. Sama menettely ja maaliskuussa valiokuntaäänestys, huhtikuussa täysistuntoäänestys. Seuraavaksi Kollega Rivasin kysy- suullinen kysymys. Saatte välittömästi puheenvuoron. Vai pitäisikö komission vastata ensiksi ja sitten vasta käsitellään kysymystä? Bon, donc, euh, je passe d'abord la parole. Eli annan ensin puheenvuoron komissiolle, jotta hän vastaa kirjalliseen kysymykseen – ja sitten kollega Rivasi voi halutessaan esittää täydentävän kysymyksen. Voisiko siis komissio ensin antaa vastauksensa? Herra Riss. Hyvä puheenjohtaja, teillä on puheenvuoro. Uh, good afternoon, uh, <clears throat> ladies and gentlemen. Question wise... Hyvää iltapäivää. Kollega Rivasin esittämä kysymys liittyy muun muassa H1N1 pandemiaan ja siihen, mitä jäsenvaltiot voisivat tehdä. Ja olen tyytyväinen voidessani kertoa teille, miten Euroopan unioni on selviytynyt pandemiasta. Tehtävä ei ollut helppo, ainakaan tänään. Time, but, but uh, you know, this, this uh, pandemic... Ongelman oli tämä lyhyt aika, vaikkakin pandemia on kestänyt jo yhdeksän kuukautta. Monet tahot ovat tehneet hartiavoimin töitä ja työn tulos on hyvä. Monet tekivät ympäri vuorokauden töitä jokaisena viikonpäivänä ja he kykenivät tarjoamaan sitä, mitä heitä pyydettiin, joten kiitokset tästä va- vai- tässä vaiheessa kaikille niille, jotka ovat kantaneet kortansa kekoon pandemian vastaan taisteltaessa. Alusta lähtien komissio on nostanut hälytystilansa ja kutsunut useampaan otteeseen jäsenvaltioiden edustajaa koolle keskustelemaan pandemian etenemisestä ja siitä, minkälaisiin vastatoimenpiteisiin voitaisiin ryhtyä. Eurooppalainen seurantakeskus, sitä pyydettiin esittämään arviointia tilanteesta – ja neuvoston komitea on laatinut myöskin priorisointilistoja siitä, ketkä pitäisi rokottaa ensin ja myöskin matkustusohjeita on annettu. Paljon on kritisoitu sitä, missä määrin hallitukset ovat kyenneet toimimaan pandemia vastaan. Lisäksi myös väärinkäsityksiä on päässyt syntymään, esimerkiksi siihen liittyen, että toisin kuin mitä mediassa on sanottu, niin WHO ei ollut muuttanut pandemian määritelmää, vaan se pitää sitä edelleenkin maailmanlaajuisesti ongelmallisena tilanteena. On tietenkin selvää, että että tästäkin asiasta tulisi keskustella evaluointiprosessin yhteydessä. Tällä hetkellä kritisoidaan myöskin sitä, missä määrin varoja on käytetty tässä pandemiavastaisessa taistelussa. Jäsenvaltiot ovat päättäneet ostaa rokotteita ja se on heidän toimivaltuuksensa kuuluva päätös. Komissio ei ollut mukana tässä päätöksenteossa ja komissio ei puutu myöskään jäsenvaltioiden ja lääkevalmisteen välisiin sopimuksiin, joten me emme voi kertoa tarkempaa lukua siitä, että kuinka paljon varoja on käytetty pandemian vastaisen taisteluun. Mutta jos haluatte, jos saamme jäsenvaltiolta enemmän tietoa, niin voimme kertoa niistä myöskin parlamentille. Jäsenvaltiolla oli hankala tehtävä kun heidän piti päättää, kuinka monia rokoteannoksia pitäisi tilata, koska ei tiedetty, kuinka laajamittaisesta pandemiasta tulisi olevan kyse. Ja jäsenvaltiot ryhtyivät ennaltavaroitumisen periaatteeseen ja sen soveltamiseen ja toivoivat parasta ja pelkäsivät pahinta. Ja tästäpä syystä meidän ei tulisi lähteä lähteä kyseenalaistamaan aikanaan tehtyjä päätöksiä. Kun päätökset aikanaan tehtiin, niin lähdettiin liikkeelle siitä kysymyksestä, mitä pitää tehdä, jotta kansalaisia voitaisiin parhaalla mahdollisella tavalla suojella mahdollista pandemiaa hyökkäystä vastaan. Komissio ryhtyi monin aloitteisiin auttaakseen jäsenvaltioita – muun muassa julkisten hankintojen saralla. Laadittiin muun muassa virtuaalinen EU, rokotevarasto, jota voitaisiin sitten käyttää. Ja monet jäsenvaltiot ovat myöskin kantaneet kortensa kekoon lisäämällä WHOn rokotevarastoja. Korostaisin, että pandemia ei todellakaan ole vielä päättynyt. Länsi-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa tilanne on helpottunut, mutta virus leviää Afrikassa, Aasiassa ja Itäisessä Euroopassa. Influenssavirus on geneettisesti epävakaa rakenteeltaan. Kukaan ei voi sanoa, että pandeminen virus muuttuisi pahemmaksi vaikka me toivoisimme, että se muuttuisi vaarattomammaksi. Jos virus muuttuu vaarallisemmaksi, niin jäsenvaltiota ja hallituksia syytetään siitä, että miksei näitä rokotteita tilattu enempää. Näin on käynyt joissakin jäsenvaltioissa. Jäsenval- komissio paraikaa arvioi, mitä tilanteesta oltaisiin voitu oppia ja heinäkuussa järjestetään konferenssi tietojen vaihtoon liittyen, evaluointiin liittyen ja myöskin siihen, että millä tavalla voitaisiin suunnitella, hallinnoida ja viestittää asioista kansainvälisillä näyttämöillä, kun tällainen pandemia syntyy. Ja toivottavasti opemme lisää ja voisimme parantaa toimintaamme tulevaisuutta silmällä pitäen. Mitä tulee rokotusstrategia politiikkaan, niin komissio on aina ilmoittanut, että aina lähdetään liikkeelle sen hetkisestä tietämyksestä. Samalla otetaan huomioon äh, rokotekehitysstrategiat. Otetaan huomioon myöskin kansalliset strategiat ja resurssit ja toimintamahdollisuudet. WHO ja komissio korostavat, että rokotus on paras ase pandemia vastaan taisteltaessa. Monet ihmiset ovat riskiryhmään kuuluvia henkilöitä. Erityisesti kyse on henkilöistä, jotka sairastavat kroonisia tauteja ja myöskin raskana olevat naiset kuuluvat riskiryhmään. Ja me olemme havainneet, että tämä infektio on erittäin poikkeuksellinen ja me haluaisimme korostaa, että lyhyellä varoitusajalla valmistetut rokotteet ovat turvallisia. Me rokotimme yli 39 miljoonaa henkilöä, 7,7 prosenttia koko EUn väestöstä siis rokotettiin. 35 miljoonaa ihmistä on rokotettu ja 260 raskana olevaa naista on rokotettujen piiriin kuuluvana. In the European Medicine Agencies, which is independent lääkintävirasto on riippumaton ja se viikoittain kertoo, mikä on tämänhetkinen lääketurvatoimintatilanne. Ja tällä hetkellä rokoteen antaminen on parempi vaihtoehto kuin riskin ottaminen. Ja mitä tulee sitten tähän aikataulutukseen, niin me olemme havainneet, että tarkoituksena on aina ollut tarjota nopeasti turvallisia rokotteita. Ja juuri tällaisten pandemioiden iskiessä tärkeää on, että nopeasti voidaan tarjota tällaisia rokotteita käyttöön. Samoin on tehty myöskin muissa kumppanimaissa. Lopuksi toteaisin, että vuoden 2005 suunnitelmaa, komission suunnitelmaa ollaan tarkastamassa ja tarkoituksena on uudessa tekstissä huomioida uudet ratkaisumallit, joista olemme oppineet tämän viimeisimmän flunssa-aallon jälkeen. WHOn rooli tulee olemaan suunnittelun aikana suuri suunnitelmiin on sisällytetty tietenkin se olettamus, että uusia pandemioita tulee, ja niitähän tulee. merci. Kiitos, ja sitten kollega Rivas. Kiitos, hyvä johtaja. No, täytyy nyt sanoa, että en ole tyytyväinen vastauksiin. Ensinnäkin kuuntelin tänä aamuna WHO:n edustaja Fukudaa, jota kuultiin Euroopan neuvostossa. Ja herra Fukuda tunnusti, että 2009 pandemiamääritelmää muutettiin ennen kuin annettiin kesäkuussa julistus siitä, että pandemia oli olemassa. Kannattaisi siis katsoa tuo tämän aamun lähetys. Ja tämä on koko järjestelmän kulmakivi. Nimittäin pandemia täytyy julist, tai pandemiajulistus antaa vain kahden kriteerin täyttyessä. Toinen on pandemian vakavuus ja toinen se, että tauti on levinnyt useisiin maihin. Herra Fukuda sanoi, että kriteerinä ei enää pidetä viruksen vakavuutta, vaan sen uutuutta. No, kyse oli siitä, että H1N1-virus oli uusi virus, No 68 vuonna kuitenkin sitä oli todettu. Ja nyt kun sitten virus oli levinnyt niin laajalle, niin oli mahdollista, että se aiheuttaisi suurempia haittoja kuin mitä voitiin kuvitella. No tämä muodostaa suuren ongelman, koska nyt jos pandemioissa on kyse vain, tai siinä noudatetaan vain tätä maantieteellistä kriteeriä, niin sittenhän kaikki on mahdollista. Laboratorioillahan on silloin hirvittävä määrä valmiina rokotteita kaikkia näitä varten. Useiden maiden, Euroopan maiden parlamentaarikot todella kyselisivät sitä, että kuka päätti antaa pandemian hälytyksen. Toiseksi te puhuitte ennaltavarautumisen periaatteesta. No hieno juttu, olen biologia, on hienoa, että tuo periaate tunnustetaan ja otetaan vaikkapa Ranskan perustuslakiin. Huhtikuussa 2009 noudatettiin ennaltavarautumisen periaatetta. No hieno homma, luodaan toimintasuunnitelma ja niin edelleen. Mutta minä en syytä komissiota tästä, vaan moitin teitä siitä, että ette noudattaneet tilanteen kehittymistä erityisesti eteläisellä pallonpuoliskolla. Siellä oli jo virus levinnyt, oli, tai se oli jo, tauti oli jo hälventynyt, saimme tuloksia Argentiinasta ja Chiilestä. Ja on huomattu, että kyse on melko tavanomaisesta viruksesta, hait, ei niin haitallisesta virus, viruksesta, joka aiheuttaa vähemmän kuolemantapauksia kuin tavallinen kausiinfluenssavirus. Joten minä kysyn, että miksi te ette arvioineet uudelleen strategiaanne, jotta jäsenvaltioille oltaisiin voitu antaa enemmän tietoa. Tehän koordinoitte jäsenvaltioiden toimintaa. Olisi voitu sanoa, ei tässä ole syytä mihinkään suureen paniikkiin, ei kiirehditä, eikä lähdetä mihinkään joukkorokotuksiin. Kyse on melko vaarattomasta viruksesta, toki tarttuvasta viruksesta. Jos olisi, ja jos vielä huomioidaan se, että vain noin 5 prosenttia on tartunnan saanut. Minä siis mietin sitä, että ovatko Euroopan unionin toimielimet tai pystyvätkö ne viemään tietoa eteenpäin niin, että komissio voisi tietyssä vaiheessa sanoa, että ei tarvitse sortua paniikkiin, ei tarvitse kiirehtiä. Tätä te ette tehneet. Minä siis kysyn. OEMAan täytyy tarkistaa rokotteet ja antaa niille myyntilupa. Te sanotte, että rokotukset ovat turvallisia, mutta mitä te siitä edes tiedätte? Jopa EMEA on sanonut, että kyse on rokotteista, jotka tuotiin markkinoille todella poikkeuksellisen nopeasti. ECDC taas on todennut, että ensimmäistä kertaa rokotteita tuotiin markkinoille näin pikaisesti. Ja kun katson näitä haittavaikutuksia, minä olen mukana tätä valvovassa komiteassa Ranskassa. Ja nyt jos katsotaan yhteen vuoteen, yhteenvetoa, niin tähän meni rahaa 2,2 miljardia euroa, kun taas syöpään suunnataan parin vuoden aikana 750 miljoonaa euroa. Haittavaikutuksia on, ja jotkut ovat, tai useat henkilöt kuolivat jopa haittavaikutusten seurauksena. Puolassa päätettiin olla rokottamatta siellä ajateltiin, että kyse ei ole mistään vakavasta viruksesta. 120 kuollutta, ei mitään haittavaikutuksia. Minä siis kysyn teiltä, onko teillä riittävästi tietoa kriittisen näkemyksen omaksumiseksi, vai sanotteko vain, että komissio tukee tässä WHOta? Mistä on oikein kyse? Ja kerronpa tarinan vuodelta 1986. Tchernobylin katastrofin yhteydessä, kun maaperä saastui. Silloin Eurooppa päätti laatia normeja eläinten radioaktiivisuudesta. Ja silloin olin itse riippumattomassa laboratoriossa, tai perustin sen tämän jälkeen, ja määriteltiin tietyt normit elintarvikkeille, vaikkapa lasten maidolle. Jopa 102 000 oli mahdollisuus WHO mukaan kuluttaa. Euroopassa päätettiin asettaa tuo määräraja 160. Ja nyt sitten sanotaan, että jo kahden bekrelin jälkeen riski on olemassa – minä pidän siitä, että Eurooppa on kriittinen ja toimii riippumattomasti, mutta tässä pandemiassa se ei todellakaan toteutunut. Ja minä haluaisin todella kiinnittää kaikkien kollegoideni huomioon. Joko me sallimme sen, että komissio toimii tällä tavalla jatkossakin ja tämä kaikki toistuu. Juu, uusi virus taas havaittu, hirvittävä yleinen paniikki nyt äkkiä rokotteita kaikille. Minä haluaisin, että perustettaisiin tutkimuskomitea. Jos tämän sikainfluenssan hoitoa ei tutkita, niin ongelmat toistuvat ja myös menetämme kansalaisten luottamuksen. Ehkä tiettyjä eturistiriitoja on WHOn ja laboratorioiden välillä – Kuitenkaan asiantuntijoiden nimiä ei ole julkaistu, koska halutaan heidän yksityiselämänsä suojata, ja tätä on kritisoitu. Toinen vaihtoehto on se, että haluamme säilyttää luottamuksen toimielimiimme. Minä haluaisin, että me parannamme komission toimintaa. En nyt hyökkää komission kohtaan sellaisenaan. Haluan myös parantaa muiden toimielinten toimivuutta, koska jos meillä tulee vastaan jatkuva, äh, jatkossa vastaava tapaus, meidän täytyy osata reagoida siihen, jotta toimimme kansalaisten kannalta oikein. Jos emme näin toimi, niin se on huono väärä viesti kansalaisille. Parvanova. Ennen kuin annan puheenvuoron kollega Parvanovalle, eh, Totean, että yleensä puheenjohtaja ei suoraan osallistu keskusteluun, mutta tässä kohtaa nyt kuitenkin haluan näin tehdä. Eh, minä tuen Rivasin ehdotusta tästä tutkimuskomiteasta, ja mielestäni parlamentin pitäisi pyytää sitä. On hyvin tärkeää kansalaisten edut huomioon ottaen, että toimimme avoimesti. Viime vaaleissa näimme, että EUn toimielimet eivät voi toimia, jos kansalaiset eivät luota meihin. Kun me katsomme sitä, millä tavalla kansalaisemme vastustivat rokotuksia, jotka eivät olleet pakollisia, niin näitä vastustettiin, mutta samalla tavalla e, ei haluttu edes kuulla tietoja, joita heille annettiin. Kuten Michel Rivasi sanoi, jos siis EU tässä vain noudatti näitä suosituksia. Ja jos sitten päätökset tehtiin sellaisten tietojen perusteella, jotka eivät ole edes objektiivisia, niin on aivan selvää, että jonain päivänä vastaamme tulee todella vakava terveysongelma Euroopassa, mutta me emme kykene millään tavalla koordinoimaan sitä. Ja tämä johtuisi siitä, että kukaan ei luota julkisen, julkisten viranomaisten sanaan. Jos me haluamme vahvistaa sen, mitä demokratia vaatii, eli avoimuuden, ja myöskin varmistaa sen, että toimielimemme pystyvät toimimaan, jos tulevina vuosina – vastaamme tulee todellakin vakava epidemia, niin meidän on ehdottomasti valotettava sitä, miten tätä, tämä asia hoidottiin. Ei tässä mitään syntipukkeja haluta etsiä tai vastuullisia, vaan me haluamme vain ymmärtää, mitä tapahtui ja haluamme tehdä parannuksia asiaan. Se on todella tärkeää. Ja nyt kollega Parvanova saa puheenvuoron. First of all, before... Kiitoksia alkuun työjärjestyspuheenvuoro. Tämä on tärkeä aihe. Ja huomaatte, että meppe on paikalla vähemmän kuin komission edustajia. Meitä on ehkä kuusi. Toivoisin, että jatkossa täällä olisi omaa väkeä paikalla hiukan enemmän. Ja jos meidän täytyy tehdä päätöksen näin tärkeistä kysymyksistä, kuten erityisestä komiteasta, niin siitä pitäisi ensinnäkin päästä sopuun ja siitä on äänestettävä täysistunnossa. Ja kun kyse on miljardeista euroista, niin kyllä meidän täytyy toimia hiukan vastuullisemmin. Ja sitten asiaan. Tämä ei ole mikään rikostuomioistuin. Me emme etsi uhria. Meidät valitaan joka viisi, viides vuosi ja komissaarit, virkamiehet, heitä ei valita, ei ECDC, EMEA tai muiden toimijoiden virkamiehen, mutta viiden vuoden välein meidän on selviydyttävä tästä haasteesta ja meidän täytyy vastata kysymyksiä. Meidän täytyy vaatia komissiolta vastauksia näihin meidän esittävimme kysymyksiin. Kyse on vastuullisesta lähestymistavasta. Kun tämä kaikki alkoi tämä kaos, niin täysistunnossa järjestettiin kuuleminen. Silloin komissaarina oli kollega Vasilio. Hän tuli ja kertoi kaiken tietävänsä ja me sanoimme, että olemme valmiita tukemaan komissiota sen valitsemalla tiellä. Eli me suosittelisimme toimenpiteitä jäsenvaltioille. Nyt tiedämme, että tieto ei ole sama kuin mitä sen pitäisi olla. Eli faktat ovat jotain muuta kuin mitä aikanaan sanottiin. 1045 kuolintapausta on Euroopassa kirjattu, ei se mikään vähäinen määrä ole. Kyllähän se tietenkin on suuri luku, mutta jos verrataan esimerkiksi vuosittaisiin kausiflunssa uhreihin, niin puhutaan parista 300 tuhannesta uhrista. Lintuinfluenssan yhteydessä samaan ongelmaan törmättiin ja nyt olemme keskustelemassa täällä siitä, että kuinka paljon jäsenvaltioiden pitäisi panostaa tähän pandemian vastaiseen taisteluun ja mikä on tulos. 207 000 lintuinfluenssa uhria on rekisteröity maailmanlaajuisesti, joten voidaan sanoa, että me olemme joutuneet uhriksi, lobbauksen uhriksi jotkut hyötyvät tästä paniikista. Jos pohdimme sitä, että kuka tästä hyötyä, sillä kollegani, kollega Rivasi antoi tietoa, jossa verrataan Puolan ja Ranskan ja jäsenval- muiden jäsenvaltioiden tilannetta, niin mitään lisäarvoa ei syntynyt näistä päätetyistä erittäin kalleista toimenpiteistä. Kustannustehokkuus on tärkeä kriteeri, kun keskustelemme suunnitelmista, vaan erityisesti silloin, kun teemme päätöksiä nopealla aikataululla. Päätös tehtiin hyvin suuren paineen alaisuudessa. Teollisuus painosti meitä, eräät lääkealan piirit ja media painostivat meitä, erityisesti median väki. Vaikkakaan ei ollut tarve tällaiselle, tai syitä tällaiselle paniikille, niin silti media meni aivan liian pitkälle. Heidän takia tästä pandemiasta tulee pahempi kuin mitä se oikeastaan on. Ja tästä syystä rahaa pantiin palamaan. Herää kysymys siitä, että miten me priorisoimme. Ranska yhtenä esimerkkinä. Silloin, kun Sarkozy kertoo seitsemän vuoden äh, ohjelmasta syövän vastaisen taistelun. 750 000, 750 miljoonaa euroa, sehän on ihan mitätön summa tähän pandemian vastaisen taisteluun uhrattuihin varoihin verrattuna. Ja me tiedämme, että tässäkin talossa taisteltaan erinäisten asioiden puolesta jo kolmatta kautta. Ja joka kolmas eurooppalainen kuuluu syöpäriskiryhmään. Verrattuna tähän nykyisellä esillä olevaan ongelmaan, niin kyllä meidän pitäisi toimia hiukan vastuullisemmin. Me vaatimalla vaadimme vastauksia, me olemme oikeutettuja niihin, jotta jatkossa voimme toimia paremmin. En puhu tässä nyt uhreista, vaan henkilöistä. Heidän tulisi muistaa, että kaikkien päätösten pitäisi olla faktoihin perustavia, kustannustehokkaita, koska me olemme vastuullisesti toimivia yksilöitä. Madame Kadenbach. Kiitos. Ja sitten Kadenbach. Kiitokset. Olen kiitollinen tästä käytävästä keskustelusta, sillä minä äh, lähden siitä, että tämä on aivan eri lailla kuin edellinen puhuja, sillä meillähän on ollut nämä äh, suunnitelmat ja ennaltaehkäisevät toimet, mutta kaikista huolimatta äh, kuolemantapauksia on ollut. Ja emme voi syyllistää itseämme tai komissiota siitä, ettemme voineet tehdä mitään tälle epidemialle. Ja tämä on mielestäni tärkeä asia ja minä ainakin rokotin lapseni, koska kun on mahdollisuus estää tällaista, tällaista epidemiatartuntaa, niin niitä täytyy tehdä. No, yhtyisin ministeri Jimenezin sanoihin äh, siltä osin, että äh, tässä toimittiin niin kuin pitikin. Mielestäni nyt äh, sellaiset linjanvedot ovat aivan liian aikaisia. Totta kai täällä voidaan käydä keskustelua, se on meppien oikeus ja keskustelua pitääkin jatkaa, mutta mielestäni ei ole yhtään mitään tarvetta minkälaiselle tutkintaa valiokunnille tässä vaiheessa. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ehkäpä annan jälleen puheenvuoron herra Rissille. Thank you for additional questions. I can only say that... Kiitoksia näistä lisäkysymyksistä. Voin sanoa, että we're also thinking, I hope. Ei ole kyse siitä, että maksettaisiin vain virkamiehille siitä, että he eivät tee mitään. Nämä olivat kyllä erinomaisia kysymyksiä. Haluaisin vastata muutamaan seikkaan. Rouva Rivasi puhui siitä, että määritelmiä muutettiin. Totta kai pandemian määrittely on osa suurempaa kansainvälistä terveysalan lainsäädäntökokonaisuutta. Sitä on tarkistettu 2004, 2005, 2009. Mutta me emme näe välttämättä yhteyttä liittyen siihen, mikä määrit, että määritelmää hieman muutettiin ja tämä logiikka, kun pandemia hälytys annetaan. Tämä liittyy osaltaan arviointiin. No tietysti meidän pitäisi näissä pohdinnoissa huomioida myös kaikki nämä seikat. Meidän pitäisi myöskin tarkastella pandemian määrittelyä osana koko prosessia, olipa sitten pandemiataso 4, 5, 6 WHOn komitean mukaan ja eräs tohtori puhui tästä valmiustasosta. pahkin näihin main, nämä mainitsi. Kaikki hallitukset hyväksyivät valmiusohjelman. Ja jos sitten määrättäisiin taso kuusi, niin tätä suunnitelmaa ruvettaisiin toteuttamaan suunnitelmasta oli sovittu aikaisemmin. Eli mikä on sitten pandemiamääritelmän ja 5-6 tason käynnistämisen välinen linkki eh, ja jäsenvaltioiden toiminta? Arviointivaiheessa olisi pitänyt tietenkin näistä keskustella ja herra Chen aikoo ilmoitti eilen, että tästä tehdään riippumaton tutkimus. No, mitä tapahtui eteläisellä pallonpuoliskolla? Toki me seurasimme tilannetta hyvin tarkasti, muun muassa ECDCn asiantuntijat Tukholmassa olivat mukana. Me halusimme tietää silloin enemmän tästä viruksesta. Tietystikin kun tilannetta tutkittiin, niin asiat eivät olleet kovinkaan selkeitä – Esimerkiksi Meksikon tapaus oli hyvin mielenkiintoinen. Meksikossa oli jo kolme virusaaltoa tai tautiaaltoa havaittu Euroopassa vasta yksi. Eikä ollut kovin helppo ymmärtää, miksi Meksikossa tämä oli toipunut, mikä on esimerkiksi viruksen leviämisen ja lämpötilan välinen suhde. Luonnollisestikin eteläisen pallonpuoliskon tilanne oli hyvin tärkeä tietää ja huomioida, mutta WHO on sekä Euroopan, Amerikan, Japanin asiantuntijat olivat samaa mieltä siitä, että meidän pitäisi jatkaa sillä linjalla, mitä valmiussuunnitelmassa oli jo sovittu. Sitten rokotusstrategiasta Täällä oli asiantuntijoita jäsenvaltioista ja ECDCstä ja kaikki toimielimet olivat mukana. Tässä ei kyse ollut pelkästään komission tai ECDCn päätöksestä. Useat toimijat olivat mukana tekemässä sitä. Monet jäsenvaltiot päättivät rokottaa vain tietyt riskiryhmät, ei kaikkia ihmisiä. Ja jotkut jäsenvaltiot taas hankkivat rokotuksia kaikille kansalaisilleen. Miksi sitten, tai mikä oli linkki rokotusstrategian ja sitten sen täytäntöönpanon välillä? No tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys kuva ei ole tässäkään yhtenäinen. Joissakin jäsenvaltioissa rokotettujen määrä on suuri. Rokotuskampanja eteni hyvin ja kansalaiset olivat siihen tyytyväisiä. Esimerkiksi Kanadassakin eh, kansasta rokotettiin hyvin suuri osa. Mutta monissa jäsenvaltioissa kansalaiset olivat kyllä tähän tyytyväisiä ennemminkin Kyse oli eh, yksilöiden vapaudesta, ei kritisoitu sitä, että rokotuksia oli. Ja yksi hallitus oli jopa valmis määräämään rokotukset pakolliseksi. Tätäkin käsiteltiin, että miksi rokotus ei olisi pakollista. Myös tästä siis keskusteltiin. No sitten EMEAsta ja lääkkeiden arvioinnista. Hyvä johtaja, meidän tulkkimme poistuvat täältä puoli seitsemältä, joten olisi hyvä, jos voisitte päästä loppuun tässä. Okay, so, so I will we just finish. So, uh, so just, just, just. Pääsen aivan juuri loppuun tässä. Aivan alussa olimme tosi avoimia tiedotukselle. Halusimme esittää kysymyksiä. Pyrimme tiedottamaan kansaa, hallituksia. Olimme todella läheisissä yhteyksissä erilaisiin elimiin, muun muassa kansainvälisiin järjestöihin. Pyrimme saamaan mahdollisimman paljon tietoja ja myöskin jakamaan sitä mahdollisimman laajalti. No sitten hyöty kustannuspuolesta. Tämäkin on keskustelussa mielenkiintoinen elementti. Ehkä pandemia pian on täysin ohi ja tästä kaikesta voidaan myös vetää joitakin hyviä johtopäätöksiä, kuten Kallenpa sanoi. Käsitys hieman muuttui. Mehän hallitsimme tätä pandemiaa itse asiassa verrattuna vaikka Meksikoon tai Ukrainaan. No Meksikosta tämä alkoi ja Ukrainaan tämä liittyy taas muista syistä, mutta noissa maissa tilanne oli täysin erilainen ja reaktio oli ollut erilainen. No Meksikolle tietysti tilanne oli hankala, koska se oli ensimmäinen maa, jossa virusta havaittiin, mutta Ukrainalle tilanne oli, olisi pitänyt olla jo toinen. No, edelleenkin tiedosta ja arvioinnista tulevina vuosina on hyvä pohtia ja arvioida näitä asioita. Ja me olemme, otamme vastaan mielellämme kaikki mahdolliset parlamentin tutkimus- ja arviointiraportit tästä. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Hyvät kollegat, tapaamme huomenna aamulla kello yhdeksältä ja äänestämme silloin. Oikein hyvää illanjatkoa.